Dear colleagues, good afternoon. Um, best we start um, our meeting. Hyvät kollegat, käynnistetään kokouksemme. Meillä on kaksi lyhyttä, mutta intensiivistä kuulemista. Ja aluksi kerron, että meillä on 19 kieltä tulkattuna. Tämä menee nettiin, kokous on paperiton ja 8. marraskuuta 2016 emissä valiokunnan pöytäkirjat ovat saatavilla ja mikäli kukaan ei niihin kommentoi, ne hyväksytään. Ja ennen sitä haluaisin vielä onnitella Seppiä tänään hänen äh, syntymäpäivänsä. No, well, maybe an extra minute today. Too kind, yes. Okay, um, I... No niin, toivotan tervetulleeksi herra Sutchan ja Martinin. Kuten sanoin, meillä on kaksi lyhyttä kuulemista, eli vain yksi kierros kysymyksiä. Ja Sutja saa puheenvuoron, alku, alkupuheenvuoron ja sitten siirrymme kysymyksiin. Olkaa hyvä. Puheenvuoro on teidän. Kiitokset. Hyvät naiset ja herrat, kiitokset siitä, että jälleen kerran kutsuitte minut tänne. Olen todella pahoillani siitä, että ensimmäinen käyntini täällä peruttiin johtuen Brysselin terroriiskuista ja, ja sitten seuraavassa kokouksessa kollegani minut korvasi, mutta toivon mukaan me, me kykenemme nyt sitten tai kykenimme tätä korvaamaan silloin heinäkuun vierailulla ne. Kaikki eivät käyneet, mutta minusta se oli hyödyllinen vierailu. No, sen mukaan, äh, mistä me puhuimme jo äh, huhtikuussa, josta me olemme keskustelleet, äh, keskustelimme, kun te kävitte Isprassa, niin haluaisin keskittyä kolmeen asiaan tässä alkupuheenvuorossa. Ja näistä kolmesta haluaisin keskittyä tähän kolmanteen asiaan, koska on kaikkein tärkeintä katsoa eteenpäin läksyt on nyt opittu ja nyt on aika katsoa eteenpäin. Ensimmäinen asia liittyy yhteiseen tutkimuskeskukseen, komissioon ja tilanteeseen jäsenvaltioissa. Mehän olemme tieteellinen Euroopan komission palvelu ja mikä meidän mandaattimme sitten on, se on se, että tuemme tieteellisesti ja teknisesti komission päätöksiä, äh, kun komissio valmistelee lainsäädäntöä ja politiikkaa. Ja tämä on noin 30 prosenttia työstämme. 70 prosenttia meidän työstämme on se, että äh, tuemme äh, lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tässä meillä on erilainen rooli. Välillä se rooli on se, että ohjaamme, tuemme ja Esimerkiksi nyt tuemme DG Agrin kollegoita, kun he laativat YMPtä. Ja seuraamme sitten vaatimusten toteutumista. Tämä on erittäin tarkka ja komissiolla on hyvin selkeä mandaatti ja tämä mandaatti koskee myös YTKta. Tämä on asia, josta on keskusteltu myös aika paljon äh, Euroopan parlamentissa ja tehän tiedätte, että mitään ei voida äh, tuoda Euroopan unionin markkinoille, mikäli yhteinen tutkimuskeskus ja komissio eivät ole noudattaneet äh, oikeata metodologiaa. Eli meillä on kapasiteettia vaatia teollisuudelta tietoja. Nämä ovat ne valtaoikeudet, mitä meillä on. Mutta sitten on tiettyjä sektoreita, joissa komissiolla ei ole mandaattia. Tämä on usein tämä ja komissiolla on tällainen enemmän neuvoa antava rooli. Siitä on nyt kuusi vuotta, kun yhteinen tutkimuskeskus perustettiin. Ja täytyy oikeastaan sanoa, että ei ole mitään yhtä esimerkkiä siitä, millä tavalla me toimimme sitoutumattomana. Me olemme olleet täysin erillään aina teollisuudesta ja kansalaisjärjestöistä ja muista, ja myös komission sisällä olemme olleet hyvin neutraaleja ja ottaneet eh, osaa keskusteluihin ja konsultaatioihin eh, ihan vain todisteiden pohjalta. Sama koskee myös eh, päästöjä. Komissio on, te, teki päätöksen vuonna 2000 kun komission jäsen päätti, että meidän täytyy tutkia päästöjä ja ensimmäinen testi tehtiin vuonna 2000. Vuodesta 2000, vuodesta 2000 lähtien meillä on kokemusta asioista ja voisin sanoa, että tällä hetkellä olemme päässeet asiantuntemustasolla hyvin korkealle ja olemme arvostettuja. Eli nyt sitten pääsemme itse asiaan. Meitä on pyydetty tarkastelemaan eri asioita, jotka liittyvät päästöihin, partikkeleihin, hiukkasiin, mutta teidän työnnehän keskittyy lähinnä NOx-päästöihin. Joten tästä lähtökohdasta, kuten tiedätte, me käynnistimme työmme hyvin nopeasti sen jälkeen, kun perustettiin tämä raskaiden ajoneuvojen laboratorio. Ja olemme jatkaneet työtämme nyt sitten kevyiden moottoriajoneuvojen parissa, hyötyajoneuvojen parissa. Ja olemme siis vuodesta 2007 lähtien tehneet jatkuvasti työtä. 2007 teimme ensimmäiset tutkimukset ja ensimmäinen artikla, artikkeli julkaistiinkin sitten heti vuonna 2007 niin, että kaikki, koko Eurooppa on koko ajan saanut kaiken saman tiedon kuin mitä meillä on. Ja sitten tämä johti kahteen laajaan raporttiin jossa kävi ilmi, että tässä on epätasapaino laboratoriotestien ja todellisen ajon aikaisten testien välillä, minkä te hyvin tiedätte. Eli alussa oli aika selvä, että tässä on järjestelmäongelma laboratoriotesteissä. Ja olemme keskittyneet tässä siihen, että kaikki meidän asiantuntemuksenne perustuu 20-25 ihmisen. George on yksi heistä, hän on yksi meidän johtavia ihmisiä. Eli tämä tiimi on hyvin pieni, joten meidän täytyy keskittyä siihen, mikä on prioriteetti ja mikä on se systemaattinen, systeeminen lähestymistapa ja mikä on systeeminen ratkaisu. Ja tämä oli löytää ratkaisu ja vaihtoehto ei-toimivalle metodologialle. Eli lähteä todellisen ajonaikaisiin päästötutkimuksiin. Muistan, että kun me käynnistimme 2011-2012 nämä testit, niin ei ollut ollenkaan varmaa, että RDI on tämä ratkaisu. Ja me olimme sitä mieltä, että, että RDI voisi olla tämä ratkaisu ja näin se sitten oli ja otettiin mukaan tähän puitteistoon, eli tämä on tärkeää. Ja sitten vielä viimeinen asia, nimittäin se, mitä tapahtui USAssa. Tämä skandaali käynnistyi tai alkoi siellä, kun Volkswagenin äh, kohdalla kävi ilmi, että että eh, siellä on eh, ongelmia ja että on käytetty estolaitteita, mikä on hyvin tärkeä elementti. Eli tämä oli oikeastaan toinen eh, virhe järjestelmässä. Ja komissio yritti sitten välittömästi korjata tilanteen ja tämä oli sitten komission ehdotus joka tehtiin tammikuussa tänä vuonna, josta kävi selväksi, että riippumattomuus, avoimuus ja riippumaton tyyppi, hyväksyntä ja markkinoiden valvonta ovat näitä elementtejä, joita tarvitaan. Eli tässä komissiolla ei ole mandaattia ja tammikuussa tai no, viime vuoden marras-joulukuussa me olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä komission kanssa antaaksemme eh, DG Enterpriseille kaiken tukemme lainsäädäntöön, niin eh, yhteinen tutkimuskeskus JRC oli valmis eh, kantamaan täydentävän roolinsa riippumattomana elimenä ja tällaisena avoimuuden välittäjänä Euroopassa. Ja tämä on nyt otettu mukaan komission lainsäädäntöön ja toivomme todellakin, että vuoden alkuun mennessä pääsemme jo testaamaan autoja, koska meillä on kapasiteettia, kuten sanoimme. Huomisesta lähtien voimme aloittaa ensimmäisessä vaiheessa tarkistaa ehkä 340 autoa ja parissa vuodessa voimme nostaa tämän 130 autoon vuodessa. Ja kustannukset eh, Euroopan budjetille eh, tulee olemaan kohtuullinen vaatimaton, noin 9 miljoonaa karkeasti ottaen. Joten pääsemme hyvin lähelle sitä, mitä EPA tekee tällä hetkellä USAssa, ainakin numeroiden pohjalta. Ja komissio on valmis toimimaan, mikäli tässä tulee jotain epätasapainoa. Eli pääviestini tulevaisuudelle on, että tutkimuskeskuksella on kokemusta tällaisesta työstä – jos on mandaatti, jos komissiolla on mandaatti, niin me kykenemme toimimaan. Eli tämä ei ole mitään ö, outoa ja uutta. Me olemme tehneet tämän kaltaista työtä aikaisemmin, olemme valmiita tekemään sitä jatkossakin. Aina silloin, kun on olemassa mandaatti ja lainsäädäntö, ja silloin voimme käynnistää välittömästi, eikä meiltä vie enempää kuin kaksi vuotta päästä täyteen vauhtiin. Eli tässä pähkinän kuoressa se, mitä minä halusin sanoa, ja luonnollisesti vastaa mielelläni kysymyksiin, samoin kuin eh, kollegani Giovanni Di Santi, joka on paikalla, on valmis vastaamaan kysymyksiin. Ja mikäli teillä on jotain eh, teknisiä erillisiä eh, kysymyksiä, niin minulla on Giorgio Martini mukana, joka sitten tietää enemmän esimerkiksi kestävästä liikenteestä. Kiitos oikein paljon. Ja nyt sitten ensin esittelijä edustaja Giseke. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Sushata, että tulitte paikalle. Meillä oli erittäin hyvä vierailu Isprassa ja mehän pääsimme siihen tilanteeseen, että kävimme sähköposti viestejä tai välitimme sähköpostiviestejä komission kanssa – ja esimerkiksi 13. maaliskuuta saimme tällaisen, äh, tai siis saimme äh, sähköpostin, joka on tuolta 13.3. Äh, päivältä, jossa puhuttiin NOx-päästöistä jossa puhuttiin näistä lämpötiloista, minkä välillä NOx-päästöt ovat kaikkein pienimmät. Lämpöhaarukka. Ja komission vastaus teidän, teidän sähköpostiinne oli se, että kysymys on testisyklistä huijaamisessa. Ja että tässä oli käytetty laitonta estolaitetta. Eli siis oliko kysymys laittomista estolaitteista?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 1,9 miljoonaa sähköpostia kuukausittain saimme tutkimuskeskukseen ja 20 miljoonaa sitten komission sisällä eri yksiköiden välillä. Tässä sähköpostissa puhuttiin testisyklissä huijaamisesta, jota ei ole kuitenkaan määritelty juridisesti. Kyse on optimoinnista ja siinä taas viitataan erilaiseen aiheeseen, erilaiseen lähestymistapaan, jota autonvalmistajat käyttäisivät. Tässä Autossa ei siis puhuta markkinoilla olevasta autosta, puhutaan prototyyppiautosta. Sehän oli aivan eri tarkoituksia varten tehty. Kyse oli hiilidioksidimittauksesta. Ja vielä tärkeämpää on se, että tämä tulos, tämä löydös ei tullut esille vuonna 2006 jos nyt en erehdy, George varmasti voi korjata minua kolme päivää tämän tuloksen, tämän sähköpostin jälkeen. Tieto välitettiin äh, asiahoitavalle komitealle ja myös raportissa tämä julkaistiin. Eli, eli mitään piilottelua ei ollut, mutta tämä on kuitenkin erityinen tapaus, koska muut autot, jotka analysoitiin, jotka haettiin auton vuokrausfirmoista. Äh, tämä oli todellakin prototyyppimalli, joka oli vasta testausvaiheessa. Ähm, äh, no, se on ihan selvä, että kysymys on prototyypistä CO2-kysymyksessä, mutta silti saatiin selvälle, että tässä oli kuitenkin äh, tällainen typpioksidin optimointi ja jos käytetään testisyklissä huijaamista, niin tässä voi olla aika utelias ja esittää kysymyksen, mistä tämä johtui. Mm, onko tässä käytetty asioita, jotka eivät välttämättä olleet laillisia. Eli kysymys kuuluukin, ettekö te olleet utaliaita vai otetteko te vain tiedoksi sen, kun saatiin näin yllättäviä vast- tuloksia? Ja täällä parlamentissa on juuri keskusteltu tyyppihyväksynnän uudenlaisesta järjestelystä ja markkinoiden valvomisesta. Liikennevaliokunnassa on keskusteltu äh, uudesta virastosta, foorumista, jossa voidaan vaihtaa tietoja. Miten te suhtaudutte tähän? Näettekö te, että yhteinen tutkimuskeskus voisi toimia jonkinnäköisenä äh, EU-virastona tai superviranomaisena I think that uh, it's quite clear that... On aika lailla selvää, että me emme ole mikään supervirasto. Mutta aivan niin kuin muillakin aloilla, niin kenties päästöalallakin saamme aika lailla selkeän mandaatin pohjalta valvontatehtävän. Me olemme mukana näissä tehtävissä ja komissiolla, aivan niin kuin parlamentillakin, on omat toimivaltuutensa. Ja totesimme, että auto toimii erikoisesti ja sen pohjalta sitten kysyttiin, miksi näin on. Voihan olla erilaisia strategioita tähän optimointiin, mutta jos avoimuutta on, jos on autonvalmistajilla asiakirjat saatavilla, niin autonvalmistajalla on velvollisuus osoittaa, miksi auto käyttäytyy näin kummallisesti. Mutta toistaiseksi tällaista asiakirjojen saatavuutta ei vielä ole. Ilman yhteistyötä, ilman dokumenttien toimittamista tähän tarkoitukseen. Ei ole mahdollisuuksia tutkia asiaa, eli se on aivan mahdotonta. Mutta nyt varmasti jatkossa saadaan huomattavaa muutostilanteeseen ja saamme tällaisen kapasiteetin. Thank you very much, Madam Chair. And, uh... Kiitos eh, puheenjohtaja ja kiitos herra Sucha siitä, että olette täällä. Haluaisin palata kuulemiseen, joka meillä oli jokunen kuukausi sitten eh, kollegani kanssa ja Laila Alkuderin kanssa. Yksi asia oli se, mitä ei oikeastaan ratkaistu, oli se, että yhteinen tutkimuskeskus löysi tutkimuksissaan aika omituista tiettyjen autojen käyttäytymistä. Eikä tätä kuitenkaan varsinaisesti tutkittu uudelleen. Ja vastaus oli silloin, että te ette saaneet miltään pääosastolta varsinaisesti mitään tehtävää. Mutta minulle on kerrottu, että tämä tutkimus, jossa te löysitte näitä omituisuuksia, oli teidän oma-aloitteinen tutkimuksenne. Voitteko te vahvistaa tämän? Uh, Haluaisin kysyä selkeytystä. Mitä tarkoitatte näillä seurantatutkimuksilla? Tässähän oli kaksi tutkimusta ja seurantatutkimus liittyy nimenomaan säätelyprosessiin niin, että todellisen ajonaikaiset päästöt otettaisiin huomioon. Um, se oli se tutkimus, johon te viittasitte asioista, jotka ylittivät näiden testisyklissä huijaamisen ja estolaitteet. Ja että tutkijat ovat hyvin äh, uteliaita. Heti kun he löytävät jotain, jota he eivät ymmärrä, he jatkavat tutkimista, kunnes he ymmärtävät. Mutta nähtävästi he päättivät, tai te päätitte, että te ei tehdä niin. Ja viimeksi te sanoitte, että te ette saaneet mandaattia komissiolta. Mutta alkuperäinen tutkimus, jossa löydettiin näitä ongelmia, niin minulle on kerrottu, että se oli oma aloite tutkimus ja että te voitte tehdä tutkimuksia ilman, että joku pääosasto teiltä sitä pyytää. Ja kysymykseni on, oliko näin ja jos oli, miksi te ette tehneet uutta tutkimusta, ryhtyneet toiseen aloitteeseen ja tutkineet tarkemmin? Our, uh, capacity and we do. Monissa tapauksissa teemmekin omasta aloitteestamme tutkimuksia. Kollegat ovat havainneet, että Olemme esimerkiksi tulevaisuuden sähköauton suhteen ryhtyneet oman aloitteen kautta tutkimukseen. Jos me emme ymmärrä, mitkä ovat tulevaisuuden sulenkuopat silloin, kun kyse on sähköautojen uudesta sukupolvesta, niin täytyyhän tätä asiaa tutkia. Tässä kuitenkaan kyse ei ole mandaatista, tässä on kyse väärinkäsityksestä. En puhu mandaatista tutkimuskeskukselle, vaan mandaatista komissiolle – niin kuin alustuksessani totesin, kenties ei tullut aivan selväksi, että tietääkseni, ja niin kuin sanoin, minä tulin virkaani tammikuussa 2014, mutta Giorgio, tämä voi vielä vahvistaa. Minun tietääkseni koskaan ei viitattu siihen, että on estolaite. I will, I will quote, I will quote. Siteeraan. 20 toinen marraskuuta 2010 tällaisen workshopin raporttia ennen Volkswagen-skandaalia, ja tämä tulee tutkimuskeskukselta. Eli yksi testi osoitti valtavan korkeat äh, NOx-päästöt, äh, ja koska NOx-päästöt alhaisissa lämpötiloissa äh, eivät ole säädeltyjä, niin tämä osoittaa omittuisia tuloksia. Ja sitten sulkeissa estolaite kysymysmerkki. Eli tässä on enemmän kuin ajatus. Tässä osoitetaan sormella. Eli siis jo vuonna 2010 yhteiselle tutkimuskeskukselle oli selvää, että jotain kummallista on käynnissä. Jos autot käyttäytyvät omituisesti ja, ja tämä meni ylitse normaalin testisyklissä huijaamisen. Miksi te ette silloin pureutuneet tähän tiukemmin? Koska teillä oli enemmän kuin näppituntuma. Teillä oli lähes todisteita siitä, että tässä tapahtui lainvastaisia asioita. Jos joku, jotain tapahtuu, joka on lain vastaista, niin tilanne olisi ollut aivan toisenlainen. Näin ei kuitenkaan ollut. Tietääkseni nämä strategit eivät ole laittomia estolaitteita. Minä siteeraan virallista komission asiakirjaa mutta no okei, selvä, te ette halua vastata tähän. Minulla on toinen kysymys. Kollega täällä kysyi jo näistä sähköposteista ja viittasi tähän 30. huhtikuuta 2012 lähetettyyn sähköpostiin. Tässä samassa sähköpostissa vastaus oli, Olisiko mahdollista ottaa nämä tulokset mukaan teidän esitykseenne torstaille 3. toukokuuta 2012? Te puhuitte jostain työryhmästä, jossa tämä esiteltiin. Voitteko te kertoa minulle yksityiskohtaisemmin, missä tämä esitelmä tehtiin? Mikä työryhmä? Yeah, <clears throat> sorry. Um, the presentation was given in... Esitys pidettiin yhdessä äh, tutkimuskeskuksen työryhmässä, jonka Enterprise-pääosasto oli perustanut tätä testimenettelyä varten. Eli kaikki, jotka olivat läsnä siellä, saivat tiedon siitä, mitä olitte löytäneet, testisyklissä huijaamisen uudet ulottuvuudet ja niin edelleen. Kiitos. Kiitos ja sitten edustaja Karens. Thank you very much. Kiitos. Mitä pidemmälle metsään menee, niin sen enemmän puut ovat näkyvissä. Missä määrin tutkimuskeskus oli tietoinen siitä, että tässä on eroja äh, laboratoriotesteissä ja sitten taas todellisten olojen testeissä, kun ajatellaan typpioksidipäästöjä, typin oksideen päästöjä? Kun käynnistämme laboratoriotestit ja ryhdymme näkemään näitä eroja, se oli jo vuonna 2007 started to see discrepancies. Eli eroja alkoi näkyä jo vuonna 2007. Sanoitte kollegan kysymykseen hyvin varovasti, että mitä laitonta ette nähneet. Vuonna 2007, siitä on jo aika kauan aikaa. Olimme aika paljon nuorempia ja kenties myös terveempiä silloin. Eli mitä teitte asialle? Kun näitte nämä erot, niin varmaankin kysymyksiä heräsi, kenties myös huolta. Mitä tehtiin? In 2007 we, we had the first... Vuonna 2007 saimme ensimmäiset tulokset. Tämä tekniikkahan oli täysin uutta. Todellisten ajonaikaisten päästöjen mittaaminen, teknologia oli uutta ja analyysejä tarvittiin. Tämä oli juuri niiden analyysejen kohteena, jotka sitten johtivat 2010 tehtyyn analyysiin. Meillä on lista kaikista testatuista autoista, uudelleen testauksesta. Ja hyvin tärkeä hetki oli se, taisi olla kesäkuussa 2009, kun Euro 5 autot tulivat käytettäviin. Halusimme katsoa, onko uusilla autoilla sama käytös, toimivatko me samalla tavalla vai ovatko uudet autot parempia? No, Hyväksyttiinkö ne? Now from 2000... Ei, siis vuodesta 2007, 2009, 2010 vuoteen teitte siis tutkimuksia toisensa perään. Ja sitten havaitsitte, että edelleenkin eroja on ja nyt ollaan jo vuodessa 2010. Silloinkin oltiin aika paljon nuorempia. Mitä sitten tapahtui? No ei aika selvä, että 2010 meillä oli tämä kuuluisa workshop, johon kaikki viittaavat. Se oli marraskuussa, kun kaikki tulokset esiteltiin ja silloin komissio teki päätöksen, että jotain täytyy tehdä. Tässä on systeeminen järjestelmäongelma, joka liittyy testausmenetelmiin ja tämä testausmenetelmä on korvattava. Ja tammikuussa 2011 tämä työryhmä käynnisti työnsä ja kuten sanoin, ei ollut ihan täysin selvää, että meidän metodologiamme, jota me ehdotimme ja jonka puolesta me puhuimme, että se että kaikki osapuolet hyväksyisivät sen. Te tiesitte, että silloin oli neljä eri optiota, joita esitettiin. Ja me kannatimme täysin yhtä optiota ja loppujen lopuksi tämä yksi vaihtoehto vuonna 2014 hyväksyttiin. Mutta se ei ollut ollenkaan niin selvää silloin, koska oli erilaisia näkökulmia jopa tiedemaailmassa jotka esimerkiksi sanovat, että pitää noudattaa USA-mallia, joka oli hyvin pitkä. Joten meiltä meni aika paljon aikaa äh, tehdä lisätestejä vakuuttaaksemme muut siitä, että tämä on oikea lähestymistapa. Uh, okay, so... Selvä. 2007 ymmärsitte, 2010 suuri työryhmä ja toimintavetoomus 2014 loppujen lopuksi sitten päätettiin valita yksi optio. 2017 kohta jo hämöttää, että jotakin, jotakin sitten ehkä muuttuu. Eikä edes kymmentä vuotta ole tässä kulunut. Kun nämä tutkimukset tulivat päivänvaloon, niin kysyikö kukaan, että no jos näin käy dieselautoissa, niin miksei sitten bensa-autoissa? Ja miksi näin käy dieselautoissa? Nousiko tämä kysymys koskaan esille? We knew at the time that me tiesimme silloin, että bensa-autot voivat luottaa tällaisen jälkikäsittelyjärjestelmään, joka toimii hyvin ja tehokkaasti lähes kaikissa olosuhteissa. Ja jos katsoo taaksepäin syitä, miksi meillä oli erilaisia standardeja dieselajoneuvoille ja bensa-ajoneuvoille, se johtui siitä, että lainsäätäjä oli jo euro kolme ja euro nelosessa todennut, että dieselajoneuvot tarvitsevat enemmän aikaa, jotta ne voisivat kehittää samankaltaiset tehokkaat jälkikäsittelyjärjestelmät. Tiesitte, että eroja siis on ja että keuhkojamme saastutetaan, mutta te vain sitten teette tutkimuksia ettekä kysy, että miksi me diisseleitä kehitämme, kun ne kertaa tappavat ihmisiä. Ette siis esittäneet tätä kysymystä, koska se ei kuulu mandaattienne. Ettekö kysyneet tätä kysymystä ollenkaan? The standards already... Standardit sallivat korkeammat päästöt dieselajoneuvoille. Mr. Thomas, later on. Thanks, I'm just digesting that last bit. Um, could... Sulattelin vielä tätä viimeistä vastausta. Voisitteko selittää Miksi näitä huolia ei koskaan nostettu esille? Johtuuko se siitä, että teillä ei ole mandaattia komissiolta tutkia estolaitteita, vaikka siitä, että ei ollut todisteita, että estolaitteita olisi käytetty? Mehän kuulimme Al-Kudrilta, että ei ollut hu- huolta eikä todisteita, ja tämä mandaatti sitten laadittiin hyvin täsmällisesti. Eli mikä tähän oli syynä? That, uh, uh No, meillä ei ollut äh, mitään todisteita estolaitteista, koska äh, jotta on todiste estolaitteista, täytyy olla täysi yhteistyö autoteollisuudelta tai tyyppihyväksyntäviranomaiselta, koska estolaite ei ole mikään fyysinen laite, se on ohjelmisto. Ja muistaakseni todistettiin moneen kertaan monet ihmiset äh, myös tässäkin valiokunnassa, että ilman täyttää yhteistyötä autoteollisuudelta. Se on täysin mahdotonta. Tämä me olemme juuri kuulleet. Sanoit, että ei ollut todisteita. Jos todisteita olisi ollut, niin olisitte tehneet sitten lisätutkimuksia näistä estolaitteista. No, täytyy olla teknologia, joka antaa mahdollisuuden testata ja herättää epäilyjä että nyt on, tapa, nyt on jotain kummallista käyttä, käytöstä, jota ei voida ö, todistaa testisyklin, ö, te, testisyklissä, mutta tää, tarvitaan todisteita. Sehän sitten nostaisi esille uusia kysymyksiä. No jos olisi ö, ollut menetelmiä, niin komissio, mm, jos komissiolla olisi ollut mandaatti ja komissiolla ei ollut tällaista mandaattia, että se olisi voinut vaatia. Eli siis mandaatti, ei todisteet. Nyt sanot, että kyse on mandaatista. Ensin pitää olla mandaatti äh, kehittää menettelytapoja, todistaa estoläytteiden käyttö ja sitten voi tarkistaa asian. Mutta kysymys on, miksi me emme ole tutkineet ja vuonna 2007 you would... Niin, te sanoitte, että jos olisi epäilyksiä tai todisteita, niin olisitte jatkan, jatkaneet tutkimuksia. Me kuulimme aiemmin seurantaraportista ja sähköpostista vuodelta 2012 ja huhti, huhtikuulta. Sitten on muitakin sähkö, sähköposteja syyskuulta 2010 vuonna, jossa jo puhutaan oudosta käytöksestä tietyissä autoissa. Sitten huhtikuulta 2008 on sähköposti, jossa aivan eksplisiittisesti nostetaan esille eh, estolaitteet ja estolaitestrategia. Todennäköisesti malli voi eh, nämä eh, päästöt vääristää ja sitten suluissa mainitaan estolaite kysymysmerkki. Miksi tämä ei riitä tutkimuskeskuksen mandaatille niin, että tehtäisiin lisätutkimuksia? Näyttää siltä, että tässä kyllä olisi aivan riittävästi asiaa, jotta sitten pitäisi tehdä lisätutkimuksia. Tämä on lähetetty tutkimuskeskuksen jäsenille aika lailla eksplisiittisessä muodossa. Miksi se ei sitten johtanut lisätoimiin? No, meidän tutkimuksistamme käy selkeästi ilmi, siellä on luettelo autoista, jotka dieselautoista, jotka osoittavat eroja todellisen ajon päästöissä ja testisyklissä. Joten rationaalinen ja looginen vastaus on, että tässä oli systeeminen ongelma, mutta estolaite ei ole systeeminen ongelma. Tietenkin voi sanoa, että jokainen autovalmistaja huijaa. Mutta jos joku tällaisen ajatuksen nostaa esille ja kysymysmerkin kerran, niin eikö sitten tutkimuskeskuksen pitäisi tätä johtolankaa seurata? Eli ei tässä ole todettu, että tämä ei ole estolaite, koska X, Y ja Z. No, mutta sitä minä tässä yritän nyt selittää. Ja monet ihmiset ovat yrittäneet jo aikaisemmin, että edes EPA ei tunnistanut mitään estolaitetta, mutta Volkswagen myönsi sen. Mutta sen jälkeen, kun nämä erot havaittiin, niin sitten uteliaisuutta oli, mutta eikö tutkimuskeskuksessa ollut uteliaisuutta, jotta tämä olisi hoidettu? Komissio pyysi mandaattia tammikuussa. Me emme ole vieläkään saaneet mandaattia tehdä samaa, mitä EPA e teki. This is quite confusing now. We've gone from the mandate to the... Niin, kyse on mandaatista ja todisteista ja todisteista ja mandaatista. Meillä ei ollut todisteita estolaitteista. Jos haluaa tutkia estolaitteita, on erittäin vaikea arvioida ja äh, tavallaan uudelleen rakentaa tilanteita vuodelta 2010 vuonna 2016. Jos näkee, että on paljon autoja, joita testataan, erilaisia autoja, niin silloin lähtisi luonnollisesti kaikkein loogisimman, tai ottaisi tämän kaikkein loogisimman äh, lähtökohdan, eli metodologisen muutoksen, koska se on myös systeeminen ratkaisu. Koska se, mitä me saavuttaisimme edes teoreettisesti, vaikka tämä on täysin hypoteettista, että voitaisiin todistaa, että on yksi auto, jossa on estolaite, se, mikä meille oli tärkeää, oli se, että meillä oli systeeminen lähestymistapa, joka voisi ainakin sulkea pois estolaitteet 95 prosenttisesti. Nyt käytä viimeiset minuutit, olen edelleenkin hämilläni. Mandaatti vaikka todisteiden puute. Kumpi tässä oli johtoajatuksena, kun ajatellaan seurantaa? Olen tietoinen niistä ongelmista, joita te selititte, ja näitä on meille yksityiskohtaisesti valiokunnassa selitetty onko kyse molemmista? Sanotteko te niin, että teillä ei ollut mandaattia eikä todisteitakaan, vaikka meillä nyt on todisteita, jotka antavat ymmärtää, että kyllä jotakin oli. Se, mitä yritän tässä selittää, on se, että meillä ei ollut äh, todisteita eikä meillä ollut syytä äh, tutkia estolaitteita, koska me emme ole identifioineet mitään, mikä olisi viitannut estolaitteiden käyttöön. Siksi ihan loogisesti lähdimme systeemiseen ratkaisuun. Ja minä vastaan teidän hypoteettiseen kysymykseenne, että vaikkakin me olisimme saaneet jonkinnäköisen vihjeen siitä, että tässä on estolaite, niin emme me olisi voineet tutkia sitä, koska meillä ei ollut siihen mandaatti, emmekä me olisi saaneet käsiimme teknistä ää, tietoa auton valmistajalta tai tyyppihyväksyntäviranomaiselta, koska tämä on aika hypoteettinen kysymys. Eli siis me lähdimme systeemiseen ratkaisuun, joka jätti estolaitteet täysin ulkopuolelle. Se oli tärkeää. Meillä on 20 ihmistä. Euroopassa on miljoona tutkijaa. Kaikki julkaistiin vuonna 2007. Miksi kukaan ei sitten löytänyt estolaitteita, jos se nyt on niin yksinkertaista? Point Järjestyspuheenvuoro. Voimmeko puoli äh, minuuttia käyttää onnittelulaulun laulamiseen Step Danceille? <laughs> No ei, ei, ei, emme osaa laulaa. Äh, edustaja Meissner. Thank you very much. I'll do it in German, so I give you some... Puhun saksaa, saatte hieman aikaa laittaa kuulokkeet korvillenne. Tähän sanoitte aikaisemmin, että teidän mandaattenne on se, että te tuette tieteellisesti työnne kautta komissiota, se on hyvä, että komissiolla on tällaista tukea. Nyt meille herää kysymys, kun Komissio valvoo kuitenkin perustamissopimuksia ja lainsäädäntöä ja 2007 oli jo lainsäädäntöä NOXista ja muista päästöistä ja kun te huomasitte, vuonna 2010 oli siis tämä työryhmä, jolloin kaikki esiteltiin, mitä 2007 oli jo löydetty, niin eikö ollut niin, että komission olisi pitänyt olla tarkkaavaisempi, eikö ja puhua tästä ja mikä oli komission reaktio? Olivatko jäsenvaltiot paikalla, jos oli, niin mitkä ja miten ne reagoivat näihin, äh, tähän informaatioon? Koska täällä on nyt jotakin äh, outoa siinä, millä tavalla toi, täytäntöön pantiin lainsäädäntö vuodelta 2007. Uh, Kaikki nämä tulokset, löydökset esiteltiin työryhmässä, workshopissa ja sitten kahden kuukauden jälkeen perustettiin työryhmä, jonka tarkoitus oli puuttua tähän ongelmaan. Tämän tuloksena saatiin uusi säätelykehys, jossa otetaan huomioon todelliset ajonaikaiset päästöt. Me olemme ensimmäisiä maailmassa, jotka ovat ottaneet tämän mukaan säätelykehykseen. Tutkimuskeskuksessa me teimme hyvää työtä tässä mielessä ja minusta myös komissio teki tässä mielessä hyvää työtä didn't ask En minä kysy, teki komissio hyvää työtä. Me emme voi ymmärtää sitä, että komissio perustamissopimusta ja lainsäädännön vaalijana. 2010 komissio sai teiltä informaatiota. Te olette kuitenkin tieteellinen elin, joka antaa neuvoja. Te sanotte, että jotain on menossa pieleen, eikä mitään välittömästi tehty. Se ei ole meille ymmärrettävää. Toinen kysymys. Te teitte eron estolaitteen ja estostrategian välillä. Te sanoitte, että vuonna 2010 totesitte, että on olemassa tällainen estostrategia. Eikö se olisi riittänyt siihen, että olisitte voineet varoittaa komissiota sitä, että jotain on tehtävä ja jotain on muutettava, koska strategiahan merkitsee vain, että tarvitsee laitteet, jotta on olemassa estolaite. Coming back, coming back to the kun palaamme määritelmän tasolla ilmaisuun estostrategia ja kysymysmerkki sen perässä tässä vuoden 2010 kokousmuistiossa. Muistuttaisin, että siinä tapauksessa viitattiin bensa-autoihin, joita testattiin miinus seitsemän asteen lämpötilassa. Tämä on yksi niistä testeistä, joka määritellään nykyisessä lainsäädännössä. Nykylainsäädäntö ei vaadi, että mitataan typin äh, oksidien päästöjä miinus seitsemässä asteessa. NOx-päästöille ei ole tällaista rajaa äh, miinus seitsemän astetta. Me havaitsimme, että eräs auto osoitti, että on huomattava ero mitatuissa päästöissä, joita saadaan 20-25 asteessa, kun mitataan typen oksidipäästöjä ja toisaalta miinus seitsemän mittauksissa. Kyse oli niistä vaatimuksista, jotka pätevät miinus seitsemässä asteessa hiilidioksidipäästöihin. Tämä ajoneuvo käyttäytyi tällä tavalla päästi näin paljon päästöjä vain kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Ja tämä on yksi niistä poikkeuksista, jotka lainsäädännössä määritellään. Eli tässä tapauksessa meillä ei ollut mitään epäilystä. Juuri niin. Tämä oli merkki siitä, että jotakin täytyy tehdä myös NOx-päästöjen suhteen. Te sanoitte, että estolaite on ohjelmisto että sanoitte, että myöskään EPA ei identifioinut estolaitetta. Onko mahdotonta, että, että tutkijat kykenevät sitä löytämään? What, uh, uh Emme ole koskaan sitä tehneet. Nyt kehitämme metodologiaa. Sellaista metodologiaa, joka tekisi mahdolliseksi tunnistaa epäilyttävän ajoneuvon Nyt palaamme sitten lainsäädäntökysymykseen ja lainsäädäntövaltuuksiin, joita virastolla on. Jos on epäilyttävää käytöstä, niin ainoa auktoriteetti Euroopassa on tyyppihyväksyntä viranomainen jäsenvaltiossa, joka voi kääntyä autovalmistajan puoleen ja pyytää selityksiä. Miksi on käytetty tätä strategiaa moottorin suojaamiseksi ja voitteko perustella, selittää, voitteko antaa tekniset tiedot siitä, miksi tämä järjestely on ja miten se toimii. Eli kyseessä on tyyppi, hyväksyntäviranomainen, joka voi toimia, ja sitten sen tehtävä on määritellä, onko kyse estolaitteesta vai strategiasta, jolla suojataan moottoria autonvalmistajan toimesta. Ilman tätä teknistä dokumentaatiota Eli tässä ei ole mitään yhteyttä, eh, teillä ei ole mitään yhteyttä kansallisiin viranomaisiin, siis eh, tutkimuskeskuksella ja kansallisilla viranomaisilla, koska hän hekin ilmoituksen tästä eh, työryhmästä. Totta kai. Kaikki olivat tietoisia, kaikille tiedotettiin. Tämä oli 2007 vuoden tieteellisessä julkaisussa ja myös meidän virallisessa raportissa vuodelta 2011 ja 2013. Ja työryhmässä tämä esiteltiin, kaikki olivat siellä paikalla. Komission seurantatyö olisi voinut sitten kohdistua nimenomaan säätely lainsäädäntöpuitteisiin. Mrs. Kiljonen. Edustaja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä herra Sukha. Kerrataan vielä kerran. Ymmärsinkö oikein? Vuonna 2013 julkaistu JRCn raportti kertoi laboratoriomittausten ongelmista – te sen jälkeen kutsuitte jäsenvaltioiden edustajia kuulemaan tuloksista, kerroitte komissiolle puolueettomana toimijatahona, eikä mitään konkreettista tapahtunut. Ja te nyt sanotte, että olette jälkeenpäin olleet läheisessä yhteistyössä komission kanssa. Ja kaikessa keskustelussa meille on käynyt ilmi, että meidän tulee olla vakuuttuneita siitä, että kaikki tutkimuskeskukset, jotka tämän asian ympärillä toimivat, ovat varmasti riippumattomia ja tuovat asiat julkisuuteen avoimesti, jos jotain on pielessä, jotain virheitä järjestelmässä, meitä huijataan tai jollain tavalla muuten järjestelmä pettää. Minkä takia näin ei tehty jo vuoden 2013 aikana, miksi tätä tietoa ei tehty julkiseksi niin, että prosessi olisi käynnistynyt jo silloin, ja kuinka me voimme jatkossa olla varmoja, että te olette aidosti puolueeton toimija. Would you like to specify what was not made public? Into Äh, haluaisitteko te sanoa, että, että mitä ei olisi sitten julkistettu 12.13? Mehän annoimme äh, pitkän luettelon kaiken näköisiä äh, asiakirjoja jo vuonna 2007. Oliko jotain, mitä ei sitten julkaistu? Minä en ymmärtänyt 2013. Mitä ei julkaistu? Ei vaan, mitä oli pielessä, kun te olette julkaisseet materiaalia, mutta mitään ei tapahdu? Missä on, missä on, on se vika, missä on se monttu, mihin tämä informaatiotieto menee, koska, koska mitään ei ole tapahtunut konkreettisella tasolla ennen kuin nyt, kun Yhdysvalloissa jäimme kiinni housut kintuissa suomeksi sanottuna. Well, uh, I don't think that nothing happened already in... En katso, että mitään ei olisi tapahtunut. 2010 työryhmän workshopin jälkeen perustettiin ryhmä, nimenomaan ottamaan käyttöön uutta metodologiaa, joka pohjautuu todellisen ajonaikaiseen päästöjen mittaamiseen. Tämä käynnistyy jo tammikuussa 2011. Kun ryhmällä oli hankaluuksia hyväksyä metodologia tässä ensivaiheessa, niin kuin mainitsin, oli neljä vaihtoehtoa, jota harkittiin. Sitten meitä pyydettiin jatkamaan metodologian säädössä. Ja tämä johti siihen, että 2013 tutkimus julkaistiin. Välittömästi vuonna 2014 sitten hyväksyttiin ensimmäinen sääntelypaketti. Kyllä tämä on lailla looginen jatkumo todisteista toimiin. Mutta kuitenkin koko sen ajan äh, nämä feikkauslaitteet saattoivat olla käytössä. Et siinä suhteessa, vai pitääkö meidän ymmärtää näin, että kukaan ei ikään kuin tiennyt, että tässä käytetään jotain laitteistoja, kun tulokset on, on niin erikoisia? Yeah, that's true. <clears throat> Nobody... Totta, totta. Kukaan ei tajunnut, että käytettiin estolaitteita. Ei ollut mitään todisteita siitä. Koko nämä keskustelut eroista liittyivät meidän mielestämme metodologisiin ongelmiin ja meidän mielestämme teknisesti ja tieteellisesti oli todettu, että metodologia oli huonoa ja että tässä oli suuri systeeminen ongelma koko asiassa. Ja tämä systeeminen ongelma, siihen, sitä lähestyttiin tässä ryhmässä ja tämä johti sitten näihin useisiin RDE-lainsäädäntöön, todellisten ajoaikaisten päästöjen lainsäädäntöön, joka on nyt sitten muuttanut tilanteen dramaattisesti. Eli Euroopan unioni on pioneeri ja maailmanlaajuisesti, koska muut seuraavat nyt meidän esimerkkiämme. Edustaja Wait, wait, wait. Uh, just a second, just a second. Mm. It's a very brief point of order, uh, madam. Lyhyt työjärjestyspuheenvuoro, puheenjohtaja, pahoittelen. Suka vastasi, että 4. toukokuuta tutkimustulokset, jotka olivat myös sähköpostissa, esiteltiin RDE-työryhmälle. Komissiolta saimme katsauksen ja puhuttiin 24. päivän kokouksesta, eli 3. toukokuuta 2012 oli ilmeisesti toisen tyyppinen työryhmä, joka kokoontui. Kenties Suka voi vielä selittää, mikä työryhmä tämä oli? Um, sorry, but uh, I do not have in mind all the... En, en minä nyt muista kaikkien kokousten päivämäärää. Voimme tarkistaa asian ja antaa teille sitä tiedon. Selvä, tarkistakaa se ja kertokaa meille sitten. Herra Sucha, vastauksessa kysymykseen numero kahdeksan toteatte, että julkisen raportin, tai siis raportin julkaiseminen oli kyseessä. Oliko tässä sisäisen tarkastamisen menettelyssä mukana myös sähköpostien julkaisua? Eli Enterprise-pääosaston ja toisaalta tutkimuskeskuksen välillä. Onko tässä sähköpostia tai pöytäkirjaa silloin, kun te laaditte tällaisen raportin? Siis on olemassa sähköpostia vai eikö ole? That, uh, the all emails which were... Kaikki sähköpostit toimitettiin, julkaistiin teille noin 300 eri asiakirjaa. En tiedä tarkkaan, mistä uh, e-mailista te nyt puhutte. Me emme ole saaneet yhtäkään sähköpostia siitä, kun keskusteltiin tästä 2010 raportista tutkimuskeskuksesta. Te sanotte, että tässä ei ollut yhtään sähköpostia, sitten vastauksessa yhdeksän sanoitte, että testaus tehtiin vuonna 2009 ja Martini oli mukana tässä tiimissä ja 2010 alussa sitten tämä oli valmiina. Mitä tapahtui 2010 alun ja marraskuun välillä? Eikö yhtäkään sähköpostia pääosaston ja tutkimuskeskuksen välillä. Herra Marttiini, kertokaapas. I can just reply this. Uh, I can... Voin vain toistaa, että tarkistan kollegaltani, joka laati tämän raportin. Tässä on kaksi asiaa. Yksi asia on raportti. Olisi hyvä, että me tietäisimme, kuka tämän raportin laati. Ja toiseksi te olitte osa testaustiimiä. Kuka pääosastossa oli vastapuolinen, Steinko vai kuka? Actually, I was not. Itse asiassa en ollut osa testitiimiä. Minä seurasin toista tutkimusta niin aikoina. Enkä minä saanut kopiona mitään äh, sähköpostiviestejä. Mr. on Sucha? Niin, herra Sucha, teillä on testaustiimi, tutkimuskeskuksessa ja sitten tulokset toimitaan myös pääosastoille komissioon. Ja te sanotte meille, että ei ole yhtäkään sähköpostia, vaan Brent on esittänyt meidän kysymyksemme teille, eli kaikki viralliset ja epäviralliset sähköpostit, kirjeenvaihto eri pääosastoista, tutkimuskeskuksesta 2009 tammikuusta 31. Mm, joulukuuta 2011. Emme ole saaneet yhtäkään sähköpostia tältä jaksolta. Ja te nyt sitten estätte näiden sähköpostien toimittamisen. Emme hyväksy tätä, että emme saa sähköposteja, jotka osoittavat, että Enterprise-pääosaston virkamiehet eivät halunneet, että tutkimuskeskuksessa tehdään niin kuin on pyydetty. Eli te vaihtelette, jos väitätte muuta. 2011 syyskuulta on sähköposti, jossa joku on pyytänyt tutkimuskeskukselta, miksi ei tehdä tällaista äh, estolaitteen paljastavaa, lähestulkoon paljastavaa koetta. Ja näin Yhdysvalloissa tehtiin kesällä neljälle autolle, josta tiedettiin, että siellä on estolaite. Kaikki siis tiesivät että estolaite oli. Teidän vastuu, herra Sucha, on toimittaa meille nämä sähköpostit. Te valehtelette, kun sanotte, että olemme saaneet kaikki sähköpostit. You did not get all email. Ette te tietenkään ihan kaikkia sähköposteja saaneet, koska sanoin, että tutkimuskeskus lähettää 1,9 miljoonaa sähköpostia vuodessa. Emme saaneet yhtäkään sähköpostia siitä kirjeenvaihdosta, joka käytiin näistä testeistä ja sitten pääosasto Enterprisein välistä keskustelusta. Tämä ei ole normaalia. Te olette vastuuhenkilö näistä kysymyksistä. Miksi ette lähetä meille näitä sähköposteja? Me haluamme myös operationaalisella tasolla nämä postit. Olemme pyytäneet sitä. Puheenjohtaja, ei tämä ole korrektia. To give that, uh, uh, as an extra information we... Lisätietona me lähetimme ylimääräisen sähköpostin tänä aamuna, jossa pyysimme näitä sähköposteja. Tämä on tällainen jatkuva prosessi. Komissio sanoo, että he etsivät. Joten me palaamme Komissiolla on strategia, joka on seuraavanlainen. Meillä on kuulemistilaisuus. Me emme saa näitä relevantteja sähköposteja. Tämä on jo viides kuuleminen, jossa meillä on komission virkamiehiä. Emme saa koskaan sähköposteja ennen tänne tuloa. Meillä ei ole tietoja sitten, kun vierat ovat paikalla. Ja sitten sähköpostit varmaan saadaan illalla seitsemän aikaan. Tämä on se strategia, puheenjohtaja, joka minusta on aivan epäreilu sellaiselle valiokunnalle, jonka tulisi tehdä tutkivaa työtä. Herra Sutsalla on keskeinen rooli tässä eu komission strategiassa niin, että me emme saa näitä sähköpostia käyttöömme. Toivon, että en ole ainut meppi, joka katsoo, että tällainen huijaaminen meidän suuntaamme on jatkunut jo kuukausitolkulla. Ja herra Sutsalla on tässä keskeinen rooli. Hänen tulee tarjota meille nämä tiedot. Jos hän estää ei tämä ole normaalia. Minulla ei ole yhtäkään sähköpostia, herra Sutsa, tästä aiheesta. Mitä te tähän sanotte? Uh, Turmes, Edustaja Turmes, uh, uh, sanotaan, että minä haluaisin nähdä teidän todisteenne sille, mitä te sanotte. Toivon mukaan me emme ole sellaisessa yhteiskunnassa, jossa jokainen sanoo ihan mitä tahansa ilman mitään todisteita. Jos teillä on todisteita siitä, että minä blokeeraan e-maileja ja ja, ja että minä olisin sanonut jollekin tutkimuskeskuksessa, että minä olen sanonut, että he eivät saa antaa niitä äh, meille tai, tai, tai äh, tietoja. Minä en ole koskaan tällaista tehnyt. Kaikki ne, mitä meillä on, minä en ole tällaista tehnyt. Onko teillä todisteita siitä? No, My question is the following. Please, please, this is, this is unbelievable that I'm blocking and there is evidence that no, I'm no, no, blocking. Sorry, sorry, both of you. There's no reason to start shouting. Ei ole mitään syytä, että ruveta huutamaan. Me olemme hyvin lähellä nyt sitä, että saamme kaikki asiakirjat. Ja onnistelemme saadaksemme, saadaksemme ne. You know, you know very well, Mr. Turmes, that I do everything I can. I had meetings. Äh, hei, edustaja Turmes, minä olen todellakin käynyt, tehnyt kaikkeni. Olen ollut tapaamassa komissiota ja olen ollut hyvin vihainenkin välillä. Ja nyt äh, lähden ponnistelemaan ulleen. Edustaja Evi. E, grazie per la vostra testimonianza. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös herra Sushalle, että olette tulleet tämän valiokunnan eteen. Itse olen sitä mieltä, että tähän asti käytetty strategia, joka on toki synnyttänyt sekaannusta, johtuivat siitä, että, että useat jäsenvaltiot osallistuivat siihen. Ehkä komissiokaan ei ollut ihan tarpeeksi jämäkkä toimissaan. Ja jollakin tapaa te olette nyt joutunut mukaan tähän soppaan, jos niin voisin sanoa. Minä haluaisin kuitenkin esittää kysymyksen. Ajatuksenahan oli jo yli kymmenen vuoden ajan, oli, että ehdotetaan testejä todellisessa ajotilanteessa maantiellä. Ettekö te kuitenkin ole sitä mieltä, että se on ihan jonkunlainen uskon kappale, jota te yritätte täällä tarjota meille, että te haluatte sen olevan se ratkaisu, hyvä ratkaisumalli. Mutta eikö tässä nyt pitäisi lähteä muuttamaan nykyistä autokantaa koska me, mm, jos me ajattelemme asetusten määräämiä ilmanlaatusäädöksiä, niin kyllähän tässä menee kuitenkin, on kulunut paljon aikaa ja olisi voitu ajatella jo aivan toisenlaisia toimenpiteitä. Ja kun puhutaan ihan teknisistä ratkaisuista sen lisäksi, että työstä tehdään testejä todellisissa olosuhteissa. Eikö ole sitten suunniteltu mitä muita toimenpiteitä olisi ottaa käyttöön nopeammin, että aika olisi kulunut näin paljon, että autokanta on jo vanhentunut tämä jäsenvaltioiden toimesta ja komission toimesta? There is a general agreement that... On yleinen näkemys siitä, että RDE on paras vaihtoehto testaukseen. Teknologian kehitys totta kai etenee eikä pysähdy. Tätä olemme pyrkineet osoittamaan myös EMIS-valiokunnan jäsenille vierailulla tutkimuskeskukseen. Meillä on uuden sukupolvin autoja, sähköautoja, ja siellä päästöt eivät ole enää ongelmana, mutta on monia muita kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuuteen, jotka liittyvät automaattirobottiautoihin ja sähköautoihin. Samaan aikaan myös sensori kehitystä tapahtuu. Nyt on satoja sensoreita autoissa äh, asennettuna. Kyse on äh, Internet of Things-ilmiöstä, eli asioiden internetistä. Teknologia aivan muutamassa vuodessa. Emme me puhu enää kymmenestä vuodesta, vaan kehitys on todella nopeaa. Ja pienentyminen äh, on niin nopea, nopea näissä asioissa, että hyvin nopeasti ollaan siinä tilanteessa, että tämä tekniikka on kaikissa autoissa mukana. Näin pääsemme aivan uuteen laadulliseen ulottuvuuteen, kun tar- no, tarkkailemme markkinoita, valvomme markkinoita. Tämä nähdäkseni tapahtuu, ei ole mitään tarkkaa määräaikaa ole, mutta nyt ei varmaankaan puhuta pidemmästä jaksosta kuin viidestä vuodesta. Saamme tällaisen kapasiteetin, jonka mukaan voimme seurata paljon enemmänkin autoja, ei vain kymmeniä tai satoja autoja, joita voimme testata. Ja tämä varmasti tuo paradigman muutoksen. Kiitos. Ihan viimeinen kysymys, vaikka et että kyllä nyt ihan äh, kunnolla vastannutkaan minun edelliseen kysymykseeni. Ehkä minäkin tässä nyt vähän jouduin harha teille ja se johtuu myös osaksi siitä, että tulin vähän myöhässä tänne kokoukseen, mutta kysyn, mitä roolia yhteisellä tutkimuskeskuksella voisi olla, kun puhutaan tyyppihyväksynnästä ajoneuvoille ja nimenomaan mikä olisi sen markkinavalvontarooli, tämän yhteisen tutkimuskeskuksen rooli. Voisiko tämä rooli tehtävä tulla jo todellisuudeksi tänä päivänä? Eli silloin voitaisiin vastata markkinavalvonnan asettamiin ongelmiin ja kysymyksiin. Se on se heikko lenkki mielestäni. So I mentioned that uh, what we can do. Mainitsin, että se mitä me voimme tehdä, jos me saamme mandaatin, mitä ei vielä ole, jos me saamme sen, niin me voimme aloittaa huomenna 340 autoa, jotka analysoimme ja mittaamme päästöt, ja tämä voi olla noin 130 autoa kolmessa vuodessa. Se, mitä me voimme nyt tehdä, Meillä on tällainen välittäjä, tai komissiolla on tällainen välittäjän rooli tässä prosessissa tällä hetkellä nykyisessä äh, lainsäädäntöpuitteissa. Ja me kykenemme tekemään jopa enemmän ja me voimme tehdä yhteistyötä tyyppihyväksyntää viranomaisten kanssa jäsenvaltioissa, jotta ne voisivat parantaa, vahvistaa omaa rooliaan mutta meillä ei ole mitään äh, säätelyvaltaa tässä asiassa. Joten tämä kaikki tapahtuu vapaaehtoisten keskustelujen pohjalta. Äh, me olemme kehitelleet tiettyjä metodologeja, Me olemme saaneet muutamia pyyntöjä saada käyttää meidän äh, tilojamme, jotka, joissa on erittäin pätevää henkilökuntaa. Eli tämä on se, mitä me voimme nykyisen lainsäädännön mukaan tehdä. Mutta toivomme todellakin, että tämä nykyinen tätä nykyistä lainsäädäntöä muutetaan hyvinkin pian, jotta voimme käynnistää todellisen työn markkinoiden valvonnassa ja, ja tyyppihyväksynnän avoimuudessa, koska se on myös hyvin tärkeä elementti tätä lainsäädäntöä. Uh, uh, no niin, tämä päättää tämän kuulemisen. Ja sitten vielä tästä näistä sähköposteista. Me kirjoitamme vielä kerran sinne, mutta koskapa komissio on paikalla ja te olette paikalla. Ja jos se on totta, enkä minulla ole mitään syytä sitä kyseenalaistaa, niin tässä on jonkinnäköinen informaatio, kuilu tietyltä ajalta. Ja minä jopa ymmärrän, jos yritetään tässä olla mahdollisimman avoin, että kestää kerätä kaikki nämä sähköpostit, mutta sen pitäisi olla systemaattisempaa. Joten kirjoitan vielä kerran tästä, mutta koskapa te olette kaikki äh, läsnä, niin te ehkäpä voitte katsoa tilannetta sitten komissiossa. Kiitokset siitä, että tulitte tänne. Ja äh, sitten jos nämä sähköpostit löytyvät, niin sitten varmaankin voimme esittää vielä kirjallisesti kysymyksiä. Mutta kiitoksia, että tulitte tänne vastaamaan kysymyksiin. Ja nyt voisin pyytää Giovanni de Santia tähän viereeni. Mr. DeSanti, I immediately give you... No niin, herra DeSanti, saatte välittömästi puheenvuoron, alkupuheenvuoron ja sitten siirrymme kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair, and... Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapuol- iltapäivää minunkin puolestani. Haluaisin esittää yhteenvedon siitä, mitä sanoin jo viime kerralla, kun olin paikalla. Eli muistuttaisin mieleen jo silloin sanomani. Olen energia- ja liikenneyksikön entinen puheenjohtaja. Kenties voin hieman vetää yhteen työmme ydintä. Tarkoitus oli, että te- teknisesti ja tieteellisesti tuemme komission politiikkaprosessia, eli tuemme eri komission pääosastoja tällä alalla ja aivan erityisesti silloin, kun euro 5 ja euro 6 vaiheessa oltiin ja hiilidioksidipäästömittauksia kehitettiin ja niin edelleen. Tämä oli tehtävämme. Niin kuin tiedätte, viime vuosisadan viimeisillä vuosi, vuosina käynnistimme työn, työmme ja Lange oli silloin Euroopan parlamentissa vastuuhenkilö näissä asioissa – Silloin kysyttiin, että eikö olisi mahdollista toistaa sitä, mitä tehdään Yhdysvalloissa, että olisi riippumatonta tietoa, jonka pohjalta voitaisiin lainsäädäntöä kehittää. Eli tämä oli oikeastaan äh, Velan äh, ajoneuvolaboratorion työn lähtökohtana. Sitten käynnistimme yhteistyön keskeisten päätöksentekijöiden kanssa. Eli vuonna 2000 katsoimme Euro 5-direktiiviä. Pyrimme siis Euro 5 sääntelyyn. Kyse oli silloin hiukkasista ennen kaikkea, koska katsottiin, että pienhiukkaset ovat juuri dieselien pahin ongelma. Sitten 2003 ryhdyimme perehtymään myös PEMS-mittauksiin ja äh, rekkoihin. Halusimme kehittää Euro 6-mittauksia, eli tässä keskityttiin lähinnä PEMSseihin Euro 6 suhteen ja sitten äh, muihin ajoneuvoihin. Sitten vuonna 2005, kun valmistautuminen Euro 5 oli kutakuinkin valmis, niin tutkimuskeskus kysyi, voisimmeko valmistella myös RDE-mittauksia. Euroopan ilmanlaatumittaukset eivät mahdollistaneet sitä, että ilmanlaatu paranisi ja puhdistuisi, vaan pikemminkin heikkeni kun ajatellaan euro 2, euro 3, 4 ja 5 eh, NOx-tilannetta. Lähdimme siis tyhjästä liikkeelle, ryhdyimme kehittämään tekniikkaa PEMS-tekniikan pohjalta, eli näiden kannettavien mittauslaitteiden pohjalta ajoneuvojen osalta. Tämä vei joku sen vuoden, 2007 työ käynnistyi ja ryhdyimme kehittämään soveltuvaa mittauslaitteistoa. 2007 Siis työ käynnistyi euro 3 ja euro 4 parissa. Ja sitten euro 5 mittaukset heti kun ne olivat markkinoilla käynnistettiin vuonna 2009 kutakuinkin. Aivan niin kuin jo todettiin, äh, kokeilut 2010 aikana saatiin kutakuinkin valmiiksi. 2010 olimme siis valmiita käynnistämään analyysin ja kävimme vuoropuhelua kollegoiden kesken ymmärsimme, että on hyvin tärkeää informoida myös tiedeyhteisöä, päätöksentekijöitä, sidosryhmiä, jäsenvaltioita ja teollisuutta näistä selkeästi eroavista tuloksista toisaalta laboratoriotestien ja toisaalta RDE-testien välillä. Selkeän todistusaineiston perusteella perustimme työryhmän tutkimaan todellisia ajonaikaisia päästöjä. 2011 tämä siis käynnistettiin ja vietiin, tarvittiin kaksi vuotta, jotta sitten päästiin tähän PEMS-testausvaiheeseen. Työryhmässä nousi esille joitakin kysymyksiä ja sitten elokuussa 2012 päätettiin valita PEMS. Loppujen lopuksi kaikki olivat sitä mieltä, että tämä on ainoa tapa mitata todellisia päästöjä. Muutoin on palattava taas laboratorioon ja laboratorio ei ole sama kuin todelliset ajonaikaiset päästöt. Taas vaadittiin kaksi vuotta, josta päästiin ensimmäiseen pakettiluonnokseen RDE-testeistä. Piti sopia metodologiasta, jota käytetään tiedon arviointiin. Ymmärrätte varmasti, että aina kun jotakin päätetään tehdä ennen kuin päästään tarvittavaan konsensukseen, jotta päästään hyväksymisvaiheeseen, niin tähän vaaditaan aikaa. Pitää tehdä ehdotus, täytyy va- vakuuttaa asiantuntijat ja päästä tällä tavalla jonkinlaiseen konsensukseen. Kaiken kaikkiaan vaadittiin neljä vuotta, jotta saatiin ensimmäinen luonnos tästä paketista joka sitten 2015 hyväksyttiin. Eli tämä on kutakuinkin se kronologia, miten näissä PEMS-testeissä edettiin. Mitä tämän jälkeen on tehty? Olemme jatkaneet työtämme yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Ja sitten ollaan päästykin tämänpäiväiseen tilanteeseen. Ja lyhyesti voin kertoa, että tällä hetkellä olemme ylpeitä siitä, että olemme kehittäneet maailmanlaajuisesti ensimmäisen käytettävissä olevan teknologian, jolla voidaan rd mittauksia tehdä. Tämä on hyvin vakuuttavaa, koska myös esimerkiksi Korea ja Kiina ovat päättäneet hyväksyä saman metodologian käyttöönsä. Eli minusta me teimme oikean päätöksen, ettei taas haskata aikaa ja käydä erilaisia testejä laboratoriossa, vaan päätettiin valita tämä vallankumouksellinen testimenetelmä. Tämä on askel tulevaisuuden suuntaan. Jatkossa, kun hyväksytään RDE-mittaukset, niin on paljon paljon vaikeampaa kenelle tahansa olla kunnioittamatta päästöstandardeja, päästörajoja sellaisena, kun ne lainsäädännössä nyt on otettu käyttöön. Minusta tämä on hyvin tärkeä päätös, jota komissio ja jäsenvaltiot nyt täytäntöön panevat. Tämän jälkeen voimme sitten mennä suoraan kysymysvastausosuuteen, mutta vielä voin sanoa, että mitä Euroopassa sitten oikeastaan puuttui, mistä oli puutetta niin, ja mitä nyt tarvitaan. Tarvitsemme vahvaa markkinavalvontastrategiaa ja ohjelmaa. Se meiltä vielä puuttuu. Jos verrataan Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, niin toki voidaan puhua normeista ja standardeista. Ne ovat kutakuinkin vastaavia, mutta erona on se, että Yhdysvalloissa on vuosikausia jo ollut hyvin, val, hyvin vahva, selkeä mandaatti ja ohjelma markkinoiden valvomiseksi. Näin ei ole ollut Euroopassa. Meillä on nyt uusi tyyppihyväksyntäpuitteisto. Olemme myös tunnistaneet tarpeen niin kuin sanoin, muutoksen avain on siinä, että markkinavalvonta myös toteutetaan. Puheenjohtaja, haluaisin sanoa, että täytäntöönpanon tapa on myös hyvin tärkeä. Eli tarvitaan valtuutusta, tarvitaan poliittista mandaattia sen suhteen, kenellä on autoriteetti tehdä näitä markkinavalvontatöitä. Tarvitaan myös päteviä henkilöitä. Jos henkilöt tässä työssä eivät ole päteviä. Ala on niin vaikea. Jos ei voi käydä teknistä vuoropuhelua sidosryhmien valmistajien kanssa, niin sitten tämä ei toimi. Tarvitaan poliittinen mandaatti, selkeä mandaatti, tarvitaan kompetenssia, pätevyyttä ja tarvitaan myös avoimuutta. Ainut tapa nähdäkseni äh, on järjestää, aivan niin kuin komission ehdotuksessakin todetaan, tällainen foorumi, jossa on komission edustajat, tyyppihyväksyntäviranomaiset. Siellä voidaan sitten jakaa todellista tietoa, ei pelkästään kvalitatiivisia raportteja, vaan todellista tietoa niin, että ymmärrämme, jos jokin menee pieleen. Jos jokin menee pieleen, niin sitten voimme kaivautua syvemmälle näihin tietoihin ja sitä kautta löytää ratkaisun. Eli tässä juuri onkin ero aiempaan verrattuna. Tutkimuskeskuksessa se, mitä on nyt kehitetty tähän mennessä, sopii täysin tämän roolin kanssa. Meillä on laboratorio siellä valmiina, meillä on siellä eh, osaamista ja meillä on myös kansainvälistä mainetta. Jos tämä ratkaisu valitaan, niin me voimme ryhtyä täytäntöönpanemaan järjestelmää jo huomisesta lähtien. Thank you, Kiitos puheenjohtaja, kiitokset DeSanti teidän vahvasta puheenvuorostanne ja selkeästä sitoumuksesta tähän. Haluaisin ensin keskittyä en niinkään eh, estolaitteiden laillisiin vaikutuksiin, vaan enemmänkin keskittyä tähän autojen eh, käyttäytymiseen testien aikana ja näihin muutoksiin. Te löysitte jo vuodesta 2007 äh, lähtien, että autot käyttäytyvät äh, omituisesti testioloissa verrattuna todelliseen ajoon. Ja saman näimme DG Envin tiedonannosta. Puhuitteko te tästä koskaan myös DG Enterprisen kanssa, joka oli vastuussa lainsäädännöstä tällä sektorilla. Meillä on hieman sellainen tunne, että he olivat hieman kovakorvaisia tälle viestille. Very, very no hyvin selkeästi, mitä me ikinä teemme, me teemme sen täydessä yhteistyössä kaikkien asian kuuluvien pääosastojen kanssa. Kuten sanoin, me käynnistimme nämä tutkimukset eh, NOx, todellista NOx-päästöistä sen vuoksi, että me saimme selkeän mandaatin eh, DG Enviltä – elokuussa 2005. Joten on selvää, että me keskustelemme ympäristö, kasvu, ilmastu, äh, kaikkien pääosastojen kanssa kaikista tuloksista. Eli DG Enterprise oli täysin tietoinen. Toinen asiani liittyy tähän hyvin hitaaseen äh, todellisten ajoaikaisten päästöjen testien kehitykseen luen tämän yhteenvedon 2010, että RDE-testimenettelyiden pitäisi olla käytössä 2012, eli tässä silloin kahden vuoden kuluttua. Mikä tässä meni pieleen? Miksi kesti niin paljon kauemmin kehitellä tätä? Koska yksi syystähän, äh, tai siis se, että se kesti kaksi vuotta äh, kauemmin äh, saada selville, että tämä menetelmä olisi paras. Voitteko te hieman kertoa tästä tarkemmin? Kyllä, olen täysin samaa mieltä kanssanne, mutta siis tämä nyt, tällaista elämä on. Me aloitimme työnteon yhdessä. Kun me käynnistimme tammikuussa 2011, meillä oli neljä eri menetelmää. Ja meidän piti valita, mikä on se, mitä noudattaa. Me oli tämä ehdotuva PEMSeistä ja sitten oli toinen, joka oli suurin piirtein sellainen, mitä USAssa käytettiin, ja sitten kolmas oli tällainen ää, äh, sykli, joka oli sattumanvarainen. Ja me emme päässeet konsensukseen äh, ryhmän keskuudessa äh, ennen vuotta 2012. Eli siis osallistujat, tämä tarkoittaa myös teollisuuden edustajat, joita usein oli enemmän kuin puolet osallistujista. En tiedä, en tiedä, oliko heitä yli puolet. Mutta siellä oli tyyppihyväksyntäedustajat, kansalaisjärjestö, autonvalmistajat, komissio. En tiedä, oliko 50 prosenttia, mutta ja me keskustelimme ja sitten raportoimme pääosastoille jälleen kerran kesti kuukausia. Meidän piti keskustella uudelleen ja uudelleen samoista asioista useissa kokouksissa. Tämä oli hyvin hankalaa myös poliittisesti. Niin, poliittisesti ja puhumme teknisestä komiteasta. Ihmisten kanssa puhuin, jotka olivat läsnä näissä kokouksissa, kertoivat minulle, että oli aika selvää, että teollisuus tahallisesti hidasti prosessia. Oletteko te samaa mieltä tästä? Sanotaan, että monissa kokouksissa on keskusteluja, joiden katsomme olevan jo loppuun mutta sitten ne avataan uudelleen. Eli joudumme useaan kertaan keskustelemaan aiheista, joiden luulimme jo olevan päätettyjä aiheita. Se, että ei tehty, ei tehty pöytäkirjoja, oli osa tätä. Niin. Kun me olemme paikalla, niin emme me voi vain edetä kuuntelematta ketään muuta. Eli keskustelut ovat vaikeita, mutta olimme kyllä ähm, onnekkaita, koska pystymme vakuuttamaan muut, että meidän metodologiamme on ainoa äh, riippumaton, puolueeton, kun ajatellaan laboratoriotietoja ja menetelmää, joka hyväksyttäisiin. Eli tämä oli se etu, minkä me saimme tästä menettelystä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Santi, että tulitte tänään luoksemme vastaamaan kysymyksiimme. Herra Susha ei, vastannut, ei kyennyt vastaamaan yksityiskohtaisesti kysymyksiini, koska hän ei silloin äh, vielä ollut äh, JRCn palveluksessa. 2012 te olitte äh, jo ja minä viittaan tässä nyt niihin sähköposteihin, joita meillä on. Ja kuten Claude Tyrmes sanoi, olisi hienoa, jos me saisimme ne kaikki. Mutta minusta ei ole reilua tässä väittää, että herra Susha olisi antanut tehtäväksi olla antamatta näitä sähköposteja. Tästä pitäisi olla todisteita. Minä tiedän 1,9 miljoonaa sähköpostia vuodessa on aika paljon, enkä tiedä millä tavalla te ne arkistoitte, mutta tämä on ihan vain tekninen huomio. Ne sähköpostit, joita minulla on, ovat nekin jo kovin ö, mielenkiintoisia. Niistäkin voi vetää johtopäätökset. 30. huhtikuuta 2012 sähköpostissa sanotaan, kysymyksiin NOx-päästöistä tietyissä lämpötilassa kun käynnistää moottori alle 20 asteessa tai yli 30 johtaa suuriin NOx-päästöjen lisääntymiseen. Ja teidän viranomaisenne puhuvat testisyklissä huijaamisesta ja jotkut puhuvat vielä suuresta testisyklissä huijaamisesta. Jos asian tunteet puhuvat keskenään, kun jotkut sanovat, että testisyklissä huijaaminen ja joku sanoo kova testisyklissä huijaaminen, hard cycle beating think that maybe it's better to... Kenties olisi parempi selkeyttää yksi asia. Tuona aikana kaikki, kukaan ei ollut yllättynyt siitä, että nämä erot olivat niin suuria sen takia, että tämä testisykli oli soveltumaton. Eli havaittiin, että kun mennään tämän testisyklin ulkopuolelle, niin tulokset olivat erilaisia. Kysymys kuuluukin, kuinka pitkälti nämä NOx-päästöt ovat sellaisia, jotka voidaan teknisesti selittää, vai eikö tähän kyetä? Sen takia halusimme paremman ymmärryksen äh, RDE-puolelta, mutta alusta saakka, jos muistatte, kun haastattelitte EPAn johtajaa Yhdysvalloista ja kysyitte, mikä heidän reaktionsa oli silloin, kun nämä raportit vuonna 2011 sanottiin, niin todet, he totesivat, että eivät he olleet yllättyneitä, koska tiedettiin, tiedettiin, että testisykli on täysin sopimaton, eli tulokset olivat hajoavia. Meidän on mahdollisimman nopeasti kehitettävä luotettavampi testaus, ja tämä oli juuri tämä RDE-testaus. Me keskityimme aivan välittömästi ja vahvasti nimenomaan RDEhen. Ja näin ollen siis testisyklissä huijaminen ei tullut yllätyksenä. okay, dank. Um... Kiitos. Ehkäpä yksi lisäkysymys Tyrmesin äh, epäilykset huomioon ottaen. Jos me voimme todeta, että sähköposti eivät nyt tässä ole täydellisiä, 2010-2013. Millä tavalla te itse arkistoitte teidän sähköpostinne serverille, että ne voidaan lukea vain niin kuin täällä, että ne kuuden, vuoden, kuuden kuukauden kuluttua vain tuhotaan? Eli onko tässä sellaisiakin ongelmia saada sähköpostiviestit esille? First of all, I must confess I'm not in... Ensinnäkin täytyy tunnustaa, että en ole mikään IT-asiantuntija. Olisi kuitenkin yllättävää, jos emme voisi tallennuksia löytää näistä sähköposteista komissiossa. Jos tarpeen, niin voimme vielä tarkistaa tilanteen. Minä en ollut tässä työssä mukana, mutta en näe mitään ongelmaa siinä, että emmekö voisi perehtyä vanhoihin sähköpostikirjeenvaihtoihin meidän ja muiden välillä. En näe mitään teknistä estettä, vaikkakaan nyt en ole asiantuntija näissä asioissa. We have, uh... Meillä on ar- ei, ei, sähköpostien arkistointijärjestelmä sellaisille sähköposteille, jotka ovat tärkeitä. Ja sitten meillä on automaattinen järjestelmä, joka poistaa ö, yli puoli vuotta vanhat sähköpostit. Eli jos ei sä säästä kansioon tätä sähköpostia, niin se katoaa. Okay, thank you very much. Um, van de... Kiitos. Sitten edustaja Van der Kamp. Puhe- puheenjohtaja, kiitos. Eh, edustaja, eh, herra Disanti, te olette olleet kauan mukana tässä pelissä. Ja se, mitä te nyt tässä oikein teette, on se, että te katsotte eteenpäin ja kerrotte, kuinka hyviä teistä voi tulla, mikä on ihan fiksua. Mutta mikä rooli teillä tai teidän laitoksellanne oli, kun tehtiin valinta dieselin tai bensiinin välillä? Seurailitteko te siinä autoteollisuutta vai mietittekö te itsekin tätä, että varotaanpas nyt näitä hiukkasia ja ehkä olisi parempi siirtyä enemmän bensa-auton puolelle kuin dieselin? Voisitteko te hieman elaboroida tätä, kuinka nätisti, niin kuin nätisti sanotaan? Dan gaan we eerst even luisteren. Ah jaa, viisi minuuttia. No mutta kuunnellaanpa ensin tämä vastaus. Okei, okay, so first of all... Hyvä. Ensinnäkin on selvää, että päätös, mihin suuntaan edetään, ei kuulu meille. Päätöshän oli jo Euroopassa tehty ennen kuin me ryhdyimme tähän työhön, koska katsottiin, että tämä olisi hyvä ratkaisu Euroopalle se tarkoittaa myös polttoaineen säästö, säästämistä, säästymistä. Katsoimme, että tämä voisi olla hyvä teknologia Euroopalle. Energiatehokkuushan on hyvin tärkeää Euroopassa. Se on ollut sitä ja on jatkossakin. Periaatteessa siis tätä ei pidetty huonona ratkaisuna. Ongelmat alkoivat välittömästi tämän jälkeen. Katsoimme ympäristövaikutuksia dieselissä. Ja kun ajatellaan typen oksidien päästöjä ja hiukkaspäästöjä, niin ne olivat ongelmallisia. Me keskityimme ympäristövaikutuksiin, emme koskaan keskittyneet strategisiin valintoihin, onko bensiini vai diesel parempi. Näitä kahta teknologiaa ei voi sillä tavalla verrata, että mikä niistä nyt olisi lopullisesti paras ratkaisu. Täytyy pohtia myös sähköautoja ja muita ympäristöön kannalta parempia ratkaisuja. Mutta niin kauan kuin näitä nyt käytetään, niin pitää minimoida ympäristövaikutus. Tämä oli meidän huolemme. Eli pienhiukkaset ja erityisen pienet hiukkaset ja sitten NOx-päästöt. Nykytekniikalla, jos sitä käytetään hyvin, niin dieselin ympäristövaikutus on samanlainen kuin bensiiniauton vaikutus. Jos par, jopa parempikin, jos ö, ajatellaan tiettyjä bensiiniautomoottoreita. Eli nyt nykyteknologialla diesel- ja bensiiniautot ovat yhdenvertaisia. Onko teillä sellainen ajatus, että te tutkitte tieteellisesti tarpeeksi dieselin mahdollisia haittapuolia? Yes, I think we have always published all the... Kyllä olemme aina julkaisseet kaikki löydöksemme, tuloksemme. Älkää unohtako, että olemme allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen myös parhaiten tahojen kesken tutkimuskeskusten kanssa Koreassa, Japanissa, Kiinassa, Yhdysvalloissa. Me olemme todella perehtyneet kysymykseen kaikista näkökulmista. Ja miten te nyt sitten olette saaneet tietää, kuinka komissio otti vastaan teidän tuloksenne? Te tiedätte paljon, teillä oli paljon tuloksia, reagoiko komissio tarpeellisella tavalla? Eikö ollut turhauttavaa teille, että tällaiset eh, tutkimustulokset jäivät pöydälle lojumaan? No, I think I, I need to... Ei. Nyt täytyy hieman taustoittaa tilannetta. Täytyy tehdä ero kahden eri tehtävän välillä. Toinen tehtävä on parantaa tietoa, joka on tulevan lainsäädännön perustana. Eli se tutkimus, mitä me olemme tehneet. Toinen tehtävä on tyyppihyväksyntä. Kun katsotaan tulevaisuuteen, niin jonkun on katsottava myös taaksepäin ja toimittava poliisina. Kun katsotaan eteenpäin tulevaisuuteen, tehdään tutkimusta, kehitetään uutta tekniikkaa, teknologiaa. Jos käytte Isprassa vierailulla, niin näette meidän kehittävää, yhdessä teollisuuden kanssa kehittämää teknologiaa. Nyt eurooppalaisen teollisuuden on myös etu se, että voimme maailmanlaajuisesti saada tämän tekniikan käyttöön. Tutkimus katsoo tulevaisuuteen, tukee innovatiivista lainsäädäntöä ja tätä kautta saamme hyötyä ja palkinnon tiedeyhteisönä. Kun ajattelemme tyyppihyväksyntää, niin siinä me emme ole mukana. And this is, this is exactly what is missing. That, that's a pity for you. Eli tämä on aika ikävä juttu. Niin kuin jo sanoin, tämä puute meillä on Euroopassa. Jos me Euroopassa päätämme, että meillä on avoin, pätevä järjestelmä, jonka avulla jatkossa voidaan välttyä näiltä ongelmilta, niin puuttuu nimenomaan markkinavalvontaa. Se että tunnistetaan sellainen viranomainen, jolla on valtuudet ja metodologia, osaaminen täytäntöönpanna järjestelmää asianmukaisesti. E, näin tätä kautta Eurooppa pääsee maailman huipulle. Madame Bonifa. Sitten edustaja Bonifa. Bonjour. Herra Desonti, hyvää päivää. Jos nyt kertaa, mitä herra Sucha sanoi, 70 prosenttia YTK toi, Itekon toiminnasta on hyvän lainsäädännön soveltamista nimenomaan asetus 715 vuonna. Eli tämä tarkoittaa sitä, että pitää etsiä uusia teknologioita, jotka ovat paljon suorittavaimpia. Mutta jos puhutaan 70 prosentista, eikö tämä nyt voisi olla tällainen yleinen mandaatti, että noudatetaan kirjaimellisesti yleiseurooppalaista asetusta voiko se olla tämä JRCn yleismandaatti, koska senhän pitää valvoa nimenomaan eurooppalaisten asetusten hyvää soveltamista, asianmukaista soveltamista. Sorry. Ei, arvoisa edustaja, olen pahoillani. Lainsäädännön tukeminen tarkoittaa sitä, että tieteelliset tiedot, tulokset e- asetetaan lainsäätäjän käyttöön Euroopan tasolla, kansallisesti, alueellisesti. Ja tämän jälkeen seurataan, tarvitaanko päivityksiä lainsäädäntöön. Mutta täytäntöönpano lainsäädännön suhteen ei ole meidän mandaatissamme mukana. Niin kuin jo sanoin, nyt meillä on puutteita. Jos olisi pyydetty ö, valmistajatietoja tai tyyppihyväksyntä tietoja. Tässä juuri on se ongelma. Me emme olleet mukana markkinan markkinoiden valvonnassa. Me emme edes tienneet, että, että tällainen hanke on, koska kyse on jäsenvaltioiden toimista. Jotkut toimivat tässä, jotkut taas eivät. Me emme olleet asiasta tietoisia ja tämä on ongelma. Mutta tehän tiesitte ongelman olemassaolosta, vai ettekö te tiennyt, mutta te tiesitte, että ongelma on olemassa koska te painotitte uuden teknologian käyttöä todellisissa ajonaikaisissa tilanteissa, mutta me olemme voineet nimenomaan perehtyä tähän dokumenttiin jo lokakuussa 2015 Volkswagenin tapausten jälkeen siellä ihan selkeästi on sanottu, että yhteisen tutkimuskeskuksen pitäisi käyttää kaikki mahdolliset keinot, jotta voitaisiin todeta nämä todetut heikkoudut, kyllähän teillä oli ihan selkeästi mandaatti siihen, eli siis lokakuussa 2015 te olitte vielä tästä vastuussa. Mitä te voitte antaa nyt meille vastaukseksi tuloksena tästä tutkimuksesta, jonka toteuttaminen annettiin tämän yhteisen tutkimuskeskuksen tehtäväksi toteuttaa? If I understand correctly, you are just... Jos ymmärrän oikein, niin te viittaatte tämän viimeisimpään testiin ennen tätä vuotta. Minä viittaan asiakirjaan, jota me olemme voineet konsultoida, mutta emme ole voineet pitää sitä itsellämme. Siis sitä, tämä tutkimusvaliokunta sai perehtyä siihen, jonka selonteossa sanottiin, että lokakuun 2015 kokouksissa seuraamusta Volkswagenin skandaalista. Sen jälkeisessä tilanteessa pyydettiin yhteiseltä tutkimuskeskukselta, että se katsoisi jäsenvaltioissa, missä siellä oli todettu, että nämä testit olivat osoittautuneet epäpäteviksi. Ja teille oli siis annettu ja mitä elementtejä sieltä nyt irtosi tästä tutkimuksesta ja sen tuloksista, koska teille se annettiin tehtäväksi toteuttaa. Yes, we, we were involved. Me olimme mukana heti kun skandaali tuli tietoon ja ryhdyimme toimimaan Euroopassa. Teimme yhteistyötä Grow-pääosaston ja tyyppihyväksyntä viranomaisten kanssa kansallisesti. Ryhdyimme koordinoimaan näitä kansallisia ohjelmia. Annoimme tukea, jotta testeille saatiin jonkinlaiset ohjeistukset. Suurena varna oli se, että kansallinen testiohjelma – olisi ollut aivan erilainen kussakin jäsenvaltiossa. Me annoimme ohjeistusta, suuntaviivoja, joita sitten kansalliset ohjelmat ovat enemmän tai vähemmän noudattaneet. Tähän työhön me ryhdyimme välittömästi. Sen lisäksi Grow-pääosastolta toukokuussa tänä vuonna saimme tehtäväksi sen, että käynnistämme itse ensimmäisen markkinavalvontaohjelman alustavasti. Sen takia mainitsimme Mainitsinkin, että olemme nyt tarkistamassa näitä neljää autoa. Väliraportti on toimitettu syyskuussa Grow-pääosastolle. Ymmärsin, että se on toimitettu myös emisvaliokunnalle jokunen päivä sitten. Ymmärrän, että raportti on nyt käytettävissä. Käsittääkseni näin on. Ei minun tietääkseni, koska jos te sanotte, kyllä me toivomme todella sitä. Kiitos. We met yesterday. Me tapasimme eilen. Me tapasimme eilen ja meille kerrottiin, että tämä alustava mietintöluonnos on lähetetty DG Growlle, koska e- nämä Euro 6 ensimmäiset testit, joita olemme testanneet kolmen neljän kuukauden aikana, on lähetetty myös teille. Ehkä saatte sen tänään tai huomenna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 siteraan, me peilottiimme parhaan testiteknologian. No sehän on hieno homma. Ja te sanoitte myös, että markkinavalvonta on erittäin tärkeää ja se puuttuu. Näin minä sen tulkitsen, jotta me voisimme olla johdossa, maailman johdossa. Kysymykseni, milloin te ensimmäisen kerran mietitte markkinoiden valvonta, vahvaa markkinoiden valvontaa Euroopan tasolla tai Euroopan tasolta markkinoille päin? Koska te mietitte ja koska ehdotitte sitä komissiolle? When we started to draft this... Kun ryhdyimme tätä uutta tyyppihyväksyntäpuitteistoa laatimaan jokin aika sitten, aika tuore asia. Eli siis ihan hiljattain. Okay. That is, uh... Selvä. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Kiitos vastauksesta. Toinen kysymys. Te sanoitte, että kehitimme parhaan mahdollisen ö, testausteknologian. Palaan kirjalliseen kysymykseen, joka ei liittynyt niinkään teknologiaan, jossa kysytään, että luuletteko tätä on vielä mahdollista, että valmistajat vielä huijaavat huolimatta todellisista ajoaikaisista päästötesteistä – Vastaus oli tyydyttävä, kuten sanoitte. Luonnollisesti RD-testauksen e tavoitteena ei, on se, että se ei olisi enää mahdollista tulevaisuudessa. Mutta uskotteko te todellakin, että tämä teknologia on tarpeeksi laaja, että se estäisi ihmisiä käyttämästä estolaitteita? Yes, thank you for the question. Thank you. Niin, kiitos kysymyksestä. Vielä toistan, että RDE on paras mahdollinen askel, jonka voimme ottaa. Ja tämä on vahvistaa myös se, että koko muu maailma saman testin hyväksyy käyttöönsä. Kuitenkin kaiken A ja O on täytäntöönpano. Jollei meillä ole pätevää toimivaltaista viranomaista, joka täytäntöönpanosta vastaa, niin on aivan selvää, että koskaan ei saada takeita. No takeita ei saada koskaan, mutta jollei nyt ainakin ole sellaista viranomaista, jolla on mandaattia, joka voi tarvittavalla tasolla keskustella tyyppihyväksyntäviranomaisten ja teollisuuden kanssa kaikista epäilyttävistä tapauksista, niin koskaan ei valmista tule. Pitää ymmärtää, että nyt meillä on paras mahdollinen väline valmiina. Käytetään sitä nyt älykkäällä tavalla niin, että henkilöt ovat päteviä, toimivat avoimesti ja toteuttavat tätä metodologiaa. nythän täytyy vielä neljännessä paketissa päättää tästä metodologiasta. Meillä on tyyppihyväksynnässä RDE mukana jo, mutta nyt kun kyse on markkinavalvonnasta, niin siellä se ei vielä ole. Jos äh, RDE-testien ala on hyvin kapea, niin ongelmia jää. Tarvitaan todellakin päteviä henkilöitä, oikeita henkilöitä ja sitten siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön. Te sanoitte, että ette kyenneet valvomaan, mikäli vastuuviranomaiset jäsenvaltiossa todellakin tekivät työnsä hyvin vai ei? Miksi se ollut mahdollista? Eikö teillä ollut mahdollisuutta neuvoa komissiota valvomaan kansallisia viranomaisia, koska kaikkihan on kiinni täytäntöönpanosta. Kuten sanoitte, lainsäädäntöä oli jo olemassa. Ja koska te olette komission tieteellinen neuvonantaja, näitte, että tilanne jatkuu. Ettekö te neuvoneet komissiota paremmin valvomaan kansallisia viranomaisia vai eikö ollut siihen mahdollisuutta? We have had... Vielä kerran. Meillä oli kollegoiden kesken monia keskusteluja. Tästä ei ole yhtäkään sähköpostia. Ei yhtäkään sähköpostia. You will get it at 9 o'clock, 7 o'clock. No niin, kello 19 tänä iltana saatte sähköpostit. Keskusteluja käytiin teknisellä tasolla. Keskusteluja käytiin siitä, miten mahdollisimman nopeasti kehitetään ratkaisu. Tämä oli pääpyrkimyksemme sen sijaan, että tämä nyt oli se todellisuus. Eli tiesimme, että ei tätä kaikkea aivan tyhjästä voi nyhjästä. Meillä ei ollut oikeus perustaa. Eli olemme totta kai tarkkoina mandaatin suhteen ja sen roolin suhteen, joka meillä on, eli miten mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ongelma ratkaistaisiin. Ja näin ei kuitenkaan tehty. Sinä sanoitte, että tämä, hidas, tämä hidastui ja että joskus asiat ratkaistiin ja sitten ne avattiin uudelleen. Voidaanko tästä syyttää ketään tästä hitaudesta? Shall we blame that we are 28 members? 28 jäsenvaltiota. E- ei. Täytyy vain hyväksyä, että eurooppalainen järjestelmä on sellainen, että näkökulmia riittää, jäsenvaltioita riittää. Tämän tilanteen kanssa on vain edettävä. Ja, eli ongelma on jäsenvaltiossa. Mm. The system is such that... Järjestelmä on sellainen, että tämä on monikerroksinen järjestelmä ja konsensus täytyy saada aikaan. Ei ole mitään yhtä viranomaista niin kuin Yhdysvalloissa, siellä on EPA, meillä ei ole. Täytyy vakuuttaa kaikki, käyttää komitean menettelyä, täytyy päästä enemmistöön joskus yksimielisyyteen ja sitten päästä eteenpäin. Voisitteko te toimia hieman niin kuin USA EPA? Important question. Melkomoinen kysymys. Kun nyt katsomme tilannetta Euroopassa, niin vaikuttaa aika mahdottomalta. Jokaisessa jäsenvaltiossa on viranomainen. Jos kaikki tämä työkenttä äh, keskitettäisiin yhteen viranomaistahoon, loogisempaa olisi toimia komission ehdotuksen mukaan niin, että olisi sellainen foorumi, jossa kansalliset tahot olivat, olisivat mukana. Mutta tämä vaatii tiedonvaihtoa vaaditaan myös konsensusta silloin, kun on kiistanalaisia tapauksia esillä. Ja sitten kun joku on vastuussa ja jollakin on valtuudet, niin sitten täytyy toimia. Eli komissio on valmis toimimaan niin, että tutkimuskeskuksen kanssa tässä työtä tehdään. Meillä on aika lailla pieni budjetti. Ää, mistä edustaja Tyrmes? Siis kaikilla kunnioituksilla, kun te sanotte, että on yksi, ensimmäinen työ ja toinen, mutta oli myös kolmaskin työ. Nimittäin, että EUn komission pitää katsoa, mikäli tyyppi hyväksyntäviranomaiset tekevät työnsä. Komissio, Potocnik, komission ja ympäristöosaston oikeuspalveluyksikkö ovat kaikki sanoneet meidän kuulemisissamme, että oli olemassa rikkomusmenettelyperusteet. Siksi me haluamme tietää, kuka johti teidän tiimiänne vuonna 2010. Kuka, ketkä olivat eh, DG Enterprisein vastapuolet? Kuka laati raportin? That's easy. The leader was myself. No niin, aivan helppoa. Minä olin johtaja. Ja siellä oli sitten aikoinaan osako, osaston yksikön päällikkö Martin Weiss, Pierre Bonell ja monia muita. Eli helposti saamme selville, ketkä tässä olivat mukana. Vastapuolikin on hyvin tunnissa, tunnossa. Käytettekö sähköpostia? Mr. Tumes, personally not because... Herra Turmes, henkilökohtaisesti en, koska johtajataso ei käynyt sähköpostikirjeenvaihtoa. Have... Operationaalisella tasolla. Jos täällä on ihmisiä Isprassa ja Brysselissä, miten he eh, hoitavat raportointien, raporttien vaihtamisen? Niin, kyllä ei ole mitään outoa siinä, että Enterprise-pääosasto, klima, ympäristöpääosasto ja, ja me tot, olettaisin, että sähköpostia kyllä vaihdettiin. Joten tekin olette hämmästynyt siitä, että ei ole yhtäkään e-mailia, joka olisi lähet, voitu lähettää tälle valiokunnalle. Toinen asia. USA. Te sanoitte, että tämä on hyvin tärkeää tässä aikaisemmin. Te sanoitte, että testimenetelmä USAssa ei ole kovinkaan erilainen kuin EUssa. Voitteko te tarkentaa? Eli tässä ei ole niin suurta eroa kuin lobbarit ja autoteollisuus sanovat, joten ei se ole mikään standardiongelma tai niin edelleen. No, this is something which we should immediately eliminate. Tällainen täytyy heti mahdollisuuksista poistaa. Eli monet äh, asiat ovat aika lailla samanlaisia. Eli, eli tämä estolaitekin on sama juttu. So we have 300... Eli meillä on 300 000 dieselkonetta USAssa ja he huomaavat sen. Meillä on miljoonia dieseleitä Euroopassa ja me emme löydä sitä. Miksi? Missä on ero? Is that say before. Niin kuin jo sanoin, ero on markkinavalvonnassa. Yhdysvalloissakaan tätä ei havaittu, vaikkakin testejä tehtiin paljon. Eli se ohjelmisto, joka tunnistaa sen, milloin autoa testataan, niin In US it's an... No voisihan tässä olla jokin muukin ero. Te sanotte, että se on ympäristöviranomaista tai teollisuusviranomainen. Eikö tämä ole eroa? It is a Is That... Toki se ero on. Niin kuin sanoin, markkinavalvonta. Teidänhän täytyy päästä, päättää poliittisesti tästä kysymyksestä. Teknisenä henkilönä voin sanoa, että markkinavalvonta pyrkii siihen, että suojellaan ympäristöä ja kansanterveyttä. More logic to have it with... Olisi loogisempaa, että se kuuluisi DG ympäristöön mieluummin kuin yrityspääosastoa. Sitä paitsi teillä oli DG kanssa vuonna 2005 ähm, sopimus, mutta yhtäkkiä 2007 DG Envi ei enää ollutkaan päätäntävaltainen. Edustaja Turmes, ette voi kysyä minulta, miksi aiheen käsittely on siirretty pääosasta toiseen. Set. Ettekö te hämmästyneet? että ympäristökysymykset siirrettiin teollisuuspuolelle. Ettekö te hämmästyneet? I was surprised, but let's say as long... Olin yllättynyt, mutta kunhan nyt testejä tehdään ja ne toimivat ja se, miten niitä käytetään, yleensä komissiossa asiasta ei vastaa vain yksi pääosasto. Muutkin ovat mukana. On the ja toinen kysymys PEMSeistä. Niitä kehitettiin yksityisiin autoihin vuodesta 2007. Miksi menetettiin nämä kaksi vuotta 2011 2012? Eli tämä oli vain tällaista temppuilua, jolla yritettiin voittaa aikaako? Ja miksi DG Enterprise joka oli puheenjohtaja, ei sanonut, että nyt peli päättyy. Again, looking backwards. Vielä kerran, kun katsotaan taaksepäin, niin kenties on helppoa kritisoida. Mutta uskokaa nyt minua, kun sanon, että kehitimme täysin uutta teknologiaa. Meidän piti saada aikaiseksi asiantuntijoiden kesken konsensus. Heillä on omat näkemyksensä, oma taustansa, ei tämä helppoa ollut. Me tutkimuskeskuksessa Olemme tehneet paljon testejä, jotta löydetään edut ja haitat kaikissa, metodolo- kaikissa me- mekni- tekniikoissa. Nyt todella viimeinen kysymys. Kuka oli vastuussa äh, testauksesta äh, YTKssa ja kuka oli vastapuoli äh, DG Enterprisessa ja me tarvitsemme nämä sähköpostit. Sikäli kun muistan, niin kaksi Päätoimia meidän puoleltamme oli Martin Weiss ja Per Bonell. Tässä kaksi päätoimijaa, kun ajatellaan tätä RDE-testejä, jos muistan oikein. Yes, I, of course, And in the other, on the other side... Toisaalta taas Philip Janko. Yeah, okay. You know more than me. Yeah. Tiedätte paremmin kuin minä. We can double check um, to, yes. to make sure. Me toki varmistaa vielä. Ja sitten viimeinen kysymys, eh, edustaja Evi. Buonasera, dottor De Santi. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, herra De Santi. Ihan nopeasti kysymys, joka liittyy testisykleihin ja järjestelmään. Se on tärkeää puhua siitä uudestaan, kun on, jo, on määritelty asetus 715. Silloin me tiedämme, että laboratoriossa tehdyt testit eivät vastaa todellista tilannetta, eivät ne ole luotettavia tuloksiltaan. Puhutaan vuodesta 2007 ja kaikkien näiden vuosien aikana. Strategia ja ratkaisuvaihtoehtoita tarjottiin oli nimenomaan todelliset testit, ajonaikaiset tiellä tapahtuvat testit teknologia on kehittynyt, mutta kuitenkin osoittautuu vaikeaksi saada riittävän täsmälliset ja tehokkaat testitulokset. Miksi ei ole käytetty mitään muuta testiä, järjestelmiä, driving cycle-testiä, jotta joita on jo äh, muualla käytetty, jolla, joiden voidaan valvoa näitä typen oksideja, ainakin raportin mukaan. Näitä testejä käytetään myös auton valmistajien äh, toimesta silloin, kun he haluavat tarkistaa autojensa tehokkuuden ja luotettavuuden. Teidän, äh, eihän tämä tätä pidä lähteä uudestaan toistamaan, mutta Pömsin kohdalla asia on ihan sama. Ei, ei mitenkään ole välttämätöntä lähteä toistamaan tätä uudestaan. Miksi ei ole käytetty muita testityyppejä? No, no, no, no, no, in English. Englannin kielellä. Ei nyt sekoiteta asioita keskenään. PEMS täydentää ajosykliä. Me tarvitsemme molempia. Vaikkakin haluaisimme kehittää tätä, niin tarvitaan edelleenkin PEMSiä äh, ajosyklin ulkopuolisiin mittauksiin. Jos olisimme Artemiksen valinneet, niin se oli tällainen kaksivaiheinen sykli, ajosykli. Eli siinä vaadittiin puhdistumisvaihe ja olisi vaadittu ainakin kaksi vuotta. Eli piti kehittää tämä uusi testisykli. Artemis esimerkiksi lähtee Ranskan, Italian ja Kreikan tiedoista liikkeelle. Ja uusi testisykli saa maailmanlaajuiset tiedot. Eli hyvin tärkeä innovatiivinen ponnistelu, kun halusimme tällaisen dynaamisen testin. Aikaa ei olisi säästetty, jos Artemis olisi valittu, vaikkakin jos Artemis olisi ollutkin dynaamisempi. Sehän on kehitetty, kehitetty aivan toiseen tarkoitukseen, eli päästökerroin mittauksiin, ei tyyppihyväksyntään. Ponnistelu, kun YK puitteissa tätä uutta dynaamista testiä kehitettiin, oli minusta oikea vaali, valinta, koska se pohjautuu todellisille tiedoille maailmanlaajuisesti. Ja tärkeää on, että otettiin askel oikeaan suuntaan. Olen siis hyvin vakuuttunut siitä, että Eurooppa on tehnyt oikean päätöksen. Vuosi sinne tai tänne, tähän jo vastasin aikaisemmin. Tämä järjestelmä meillä nyt on Eli konsensusta tarvitaan myös teknisellä tasolla, että päätöksiä syntyy. La ringrazio per questa risposta, però mm, Kiitos tästä vastauksesta, mutta kuitenkin haluaisin täsmentää. Huolimatta teknisistä vaikeuksista testien toteuttamisessa on käynyt nyt ilmi, että kahdeksi vuotta, on puhuttu kahdesta vuodesta, ei tässä nyt ole kauheasti voitettu ajallisesti, mutta olisi voitettu, olisi voitettu, jos olisi toimittu toisella tapaa, koska mehän tiedämme, mikä vaikutus oli tällä ennenaikaisin kuolemiin, kun on kyse ilmansaastumisesta. Nimenomaan kun on kyse typen oksideista, olisi voitu harkita muita vaihtoehtoja, muita olemassa olevia järjestelmiä todellisessa ajoaikaisessa testissä. Jatkan. Nyt jatkan italiaksi. Ei tässä ole kyse välttämättä syklistä, vaan päästöt syklin ulkopuolella, jotka ovat ongelmallisia. Me pystymme ne paikantamaan ja testauttamaan vain todellisissa tilanteissa. Tämä on parannus, mutta koskaan ei olisi vältetty niitä ongelmia, joita meillä oli tässä RDE-testauksessa, eli YKssa kehitettiin tätä uutta dynaamista testiä samanaikaisesti. Mi pare di aver eh, visto che anche le stesse autorità italiane nel... Italian viranomaiset ovat käyttäneet dynaamisia testejä, mutta mm, tuloksista, jos puhutaan, niin ainakin arvot ja poikkeamat vaihtelevat – viisi tai seitsemänkertaisesti siitä, mitä on ilmoitettu virallisesti. Eli nämä ajoneuvot ovat erityisen saastuttavia. Olisi voitu parantaa Artemis-järjestelmää paremmin. Now. Ei olisi ollut mitään eroa. Eli tässäkin olisi kaksi vaihtoehtoa. Artemis Euroopassa ja sitten toisaalta maailmanlaajuisesti käytetty dynaaminen testi. On paljon parempi, että meillä on paras mahdollinen dynaaminen testi käytössä ja siinä se. Minun mielestäni tämä on loppuun käsitelty kysymys. Uh, Kiitos ja tämä päättävät nämä kahde, kaksi kuulemista tältä päivältä. Kiitokset uh, kaikille yhteisen tutkimuskeskuksen edustajille teidän vastauksistanne ja selkeistä puheenvuoroistanne. Ja kuten sanoin, todennäköisesti Saatte vielä muutamia kirjallisia kysymyksiä määräaikaa 7. joulukuuta, mutta mikäli sähköpostit tulevat myöhemmin sitten, niin varmistamme, että tässä määräajassa on joustoa. Ja kehotan nyt ja pyydän komission ihmisiä auttamaan meitä saamaan ne mahdollisimman nopeasti. Seuraava tapaaminen 5. joulukuuta ensi maanantaina. Kiitos, oikein hyvää kotimatkaa ja hyvää viikonloppua.